Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen jälleen kerran nähdessäni teidät. Koordinaattoreiden kokous järjestettiin aamulla ja sitten meillä oli vielä kahden ja puolen tunnin ajan varsinainen valiokunnan kokous. Nyt sitten siirrymme iltapäiväosioon kokoustamme. Ja olen äärimmäisen iloinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi, erittäin lämpimästi tervetulleeksi komission jäsenen Carlos Muedosin. Olemme erittäin iloisia siitä, että olette jälleen kerran meidän tykönämme täällä. Kyse on komission tiedonannosta, joka koskee seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa ja sen jälkikäteisarviointia koskevaa kertomusta. Tämä on minulle henkilökohtaisestikin erittäin tärkeä aihe. Ei pelkästään siksi, että olen ITREN jäsen ja ITREN puheenjohtaja, vaan olen muutenkin erittäin iloinen siitä, että voimme tänään keskustella juuri tästä samaisesta aiheesta. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman jälkikäteisarviointi, jonka on suorittanut korkean tason työryhmä, esiteltiin komission jäsen Mudeshin toimesta julkaistaan marraskuussa 2015 komission vastine. Tähän julkaistiin tammikuussa 2016. ITRE-valiokunnan puolesta totesin, että meidän valiokunta vastaa tutkimuksen puiteohjelmasta ja muutenkin tutkimuksen liittyvistä ohjelmista ensimmäisestä aina kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan, koska kahdeksas on horisontti 2020 yksinkertaistettuna. Nyt komission jäsen Muedas. Voitte avata sanaisen arkkunne ja aloittaa tämän keskustelun. Nyt voitte pitää alustuspuheenvuoron näin alkajaisiksi. Herra komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President, uh... Arvoisa puheenjohtaja, Rahinnesin Busek, hyvät parlamentin jäsenet. On aina ilo ja kunnia olla täällä valiokunnassanne. Hienoa päästä keskustelemaan ajatuksista ja puhua teidän kanssanne. Ja minusta tuntuu, että viimeksi taisimme tavata heinäkuussa, joten hienoa, että voin olla täällä kertomassa teille komission tiedonannosta, joka koskee seitsemännen puiteohjelman jälkiarviointia koskevaa raporttia. Kuten puheenjohtaja sanoi, tämä hyväksyttiin 19. päivä tammikuuta ja lähetin sen heti puheenjohtaja Busekille. Minusta tuntuu, että kaikki olette nyt saaneet tämän tiedon annon kopion. Tämän seitsemännen puiteohjelman arviointi ja vaikutus tutkimuksen ja innovaation on todella tärkeä asia. Kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä arviointi, joka on tehty aivan riippumattomasti. Se on siis täysin riippumattomasti tehty asiantuntijaryhmän raportti ja todella ohjelma on ratkaisevan tärkeä taloudellemme. Tässä ei ole mitään toiveajattelua, vaan faktoja, lukuja, joita saatiin korkean tason asiantuntijaryhmältä, jota professori Luis Fresco johti. Toiseksi siksi, että tämä arviointi on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tilivelvollisuuttamme Euroopan kansalaisten suuntaan. Ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin tästä aiheesta, haluaisin painottaa tämän arvioinnin tuloksia, jotka otetaan huomioon väliarvioinnissa horisontti 2020 osalta vuoden 2017 loppupuolella. Toivon, että voitte auttaa minua tässä, ja se on se syy, miksi olen täällä tänään. Uskon, että on hyvin tärkeää, että kuulen teidän kantoja, ne Voimme tehdä yhteistyötä tiiminä, kun valmistelemme väliarviota. Todella haluan tehdä tätä työtä yhdessä parlamentin kanssa. Joten aluksi haluaisin painottaa joitain keskeisimpiä asioita, joita arviointi toi esiin. Arvioinnissa osoitetaan selkeästi, että tähän mennessä puiteohjelma numero 7 on vaikuttanut tutkijoihin ja innovoiviin ihmisiin talouteen ja yhteiskuntaan yleisesti ottaen, ja siksi osoittanut selkeästi, että tässä on EUn lisäarvoa. Kuten tiedätte, seitsemäs puiteohjelma oli budjetiltaan 55 miljardia euroa. Mutta jos ajatellaan sitä, niin se on vain 7 prosenttia julkisista investoinneista. Yliopistot ja tutkimusjärjestöt saivat 70 prosenttia rahoituksesta, yksityinen sektori noin 25. Puolet tästä summasta meni pk-yrityksille ja se on varmasti asia, jota on painotettava. Joten lähdetään nyt liikkeelle ensimmäisestä seikasta, jonka halusin ottaa esiin. Mikä oli puiteohjelman vaikutus tutkijoihin ja innovoiviin tahoihin? Me olemme saaneet 1700 patenttihakemusta ja yli 7400 kaupallista käyttöä 170 000 julkaisua. Nämä luvut osoittavat selkeästi veronmaksajille, minkälainen arvo tällä on ollut tällä puiteohjelmalla. 55 prosenttia näistä julkaisusta olivat kaikille avoimia. Tämä on tärkeää, koska tälle tielle meidän pitäisi lähteä. On nähty, että puiteohjelma 7 julkaisulla on enemmän vaikutusta kuin keskimäärin Euroopassa. Usein ne julkaistaan tärkeissä tiedelehdeissä. Joissain ohjelmissa 30 prosenttia jopa tämän puiteohjelman rahoittamisista hankkeista ovat top 5 prosentin joukossa, kun puhutaan hyvin paljon julkisuutta saaneista hankkeista. Me olemme siis todella hyvällä tasolla ajatellen Euroopan ja Yhdysvaltain keskiarvoja. Euroopan tutkimusneuvosto esimerkiksi, jos ajatellaan kuinka paljon on mainintoja lehdissä, julkaisuissa tai Nobelin palkintoja. Olin Davosissa viime viikolla ja siellä oli kaksi Nobel-palkinnon saajaa, jotka olivat saaneet ERCltä tukia – Lontolon ja professori Pisarides, joka on makrotalouden asiantuntija maailman kuulu. Kaikki nämä asiat osoittavat, että ERCn rahoitus osoittaa todella huippulaatua, mutta tämä ei riitä, kun ihmisille viestimme. Meidän on kerrottava, mikä on vaikutus talouteen. Tämä jälkikäteisarviointi osoittaa työpaikkien luomisen ja kasvun Euroopassa – erityisesti kun ajatellaan arvioita. Arvioita on käsiteltävä varovasti, mutta ne osoittavat kuitenkin tietyn trendin. Erittäin hyvän vaikutuksen. Jokainen euro, joka investointiin puiteohjelmassa, seitsemännessä puiteohjelmassa, on luonut noin 11 euroa suoraa tai epäsuoraa talousvaikutusta innovaatioiden ja uuden, te- uuden teknologian kautta. Tämä arvio osoittaa selkeästi, että talouskasvu – on noin 20 miljardia vuodessa, 500 miljardia 25 vuodessa suoraa ja epäsuoraa taloudellista vaikutusta. Puiteohjelma 7 luo 130 000 tutkijatyöpaikkaa kymmenessä vuodessa ja 160 000 lisätyötä epä, työpaikkaa epäsuorasti 25 vuoden aikana. Numeroita on käsiteltävä varovasti, mutta on ihan selvää, että vaikutus on todella myönteinen on selvää, että meidän on oltava hyvin ylpeitä seitsemännestä puiteohjelmasta. Jos katsomme, mitä olemme tehneet yksityisellä sektorilla, joka on myös saanut paljon tukea. Meillä oli viisi yhteistä teknologian aloitetta, esimerkiksi innovatiivinen lääke, vety ja muita tärkeitä aiheita. Me olemme myöskin edust- edistäneet julkisen ja yksityisen yhteishankkeita, energiatehokkaat rakennukset ja vihreät autot. Esimerkiksi kolmantena on ajateltava vaikutusta yhteiskuntaan ja Euroopan kansalaisiin. Eurooppa kohtaa monia uhkia monilla tasoilla. Seitsemännen puiteohjelman jälkiarviointi osoittaa, että ohjelma helpotti yhteisen tieteellisen pohjan luomisteilla voitaisiin vastata rajat ylittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ympäristö, terveys, elintarvikkeet, ilmastonmuutos, turvallisuus, työllisyys, köyhyys. Yli 7800 hanketta, rahoitusta 28,7 miljardia. Näin on voitu tukea rajat ylittävää alojen rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita. Nämä hankkeet ovat tärkeitä, kun kehittämme parasta tietämystä Euroopassa. Pari esimerkkiä, tai oikeastaan yksi esimerkki. Katsoin kaikkia hankkeita ja yksi on sellainen, no joskushan emme kerro näitä tarinoita yksinkertaisesti ihmisille. SolarJet-hanke loi juuri mahdollisuuden polttoaineeseen, jossa on käytetty avuksi aurinkovoimaa. Ajatuksena on se, että kasvihuonekaasusta saadaan resurssi. Ja minä ajattelin, että onko todella jotain tehty, joten menin katsomaan. Vuonna 2014 huhtikuussa luotiin kerosiinia tällä uudella tekniikalla. Tämän tyyppiset tarinat ovat kertomisen arvoisia ihmisille, koska nämä tarinat muuttavat meidän tulevaisuutemme. Mitä enemmän kerromme näitä tarinoita, sitä enemmän saamme tukea kansalaisilta. Ja se on erittäin tärkeää ajatellen Euroopan tulevaisuutta ja ainoastaan tutkimuksen ja tieteen tulevaisuutta. Another impact that I think is crucial is the impact of FP7 in the world. Mutta sitten seitsemännen puheenjohtajan vaikutus maailmassa. Haluan, että tämä on avoin maailmalle. Osallistujia oli 170 maasta. Yksi viides yhteistyöhankkeista omasi osallistujia EUn ulkopuolelta assosioituneista maista. Kom- Ai, mikrofonin kanssa oli ongelma. Keskimäärin 11 järjestöä, 9 aluetta ja 6 maata osallistui. Marie Curie toimet tukivat yli 50 000 tutkijan liikkuvuutta 140 maasta. 30 prosenttia näistä tuli EUn ulkopuolelta. Lähes puolet tutkijoista tuli EU-hun Marie Curie-toimien jälkeen ja jäi myös tämän apurahan päättymisen jälkeen EU-hun. Nyt on nähty, mitkä ovat ongelmat ja pullonkaulat, mitä pitäisi parantaa. Meillä on viisi pul- viisi ehdotusta. En puhu kaikista, kun on minulla loppumassa, mutta voin sitten vastata kysymyksiin. Mutta joihinkin on horisontti 20-20 jo puututtu. Muiden osalta on lisätyötä tehtävänä. Kolme konkreettista esimerkkiä ennen kuin päätän puheenvuoroni. Ensinnäkin seitsemäs puiteohjelma oli liian hankala osallistumista varten, eikä näin saatu suurta yksinkertaistamista aikaiseksi. Kuten tiedätte, ja tästä voimme kiittää Euroopan parlamenttia, Horisontti 2020 yksinkertaisesti osallistumissääntöjä hyvin pitkälti. Mutta olimme sitä mieltä, että tämä ei riittänyt, joten olemme tehneet aloitteen julkiseksi kuulemiseksi, jotta saataisiin aloitettua toinen yksinkertaistamiskierros. Itse asiassa Yli 5000 ihmistä on antanut palautetta. Toinen esimerkki on se, että meidän on lisättävä EUn houkuttelevuutta johtavien tutkijoiden joukossa. Ja myöskin huolehtia siitä, että e, lukuisat välineet toimivat johdonmukaisesti. Tästä syystä, ja tässä haluaisin kiittää parlamenttia, haluaisin kiittää teitä tuestanne. Niin monet ovat olleet yhteydessä minuun ja järjestämme parlamentissa pian keskustelut eurooppalaisesta innovointineuvostoajatuksesta. Periaatteessa halutaan näin saada hyvää yhteistoimintaa kaikkien välineiden osalta. Onko minulla hetki vielä puheaikaa, puheenjohtaja? Kunnioitan toki puheenjohtajan päätöstä. No, se mitä halusin sanoa on, että monet ihmisistä, joita tapaan, Monet yritykset ja järjestöt sanovat, että teillä on liikaa välineitä, mä aina tiedä, miten niin pitäisi suhtautua, joten nyt pyritään luomaan tällainen yhden luukun järjestelmä, ja se on todella tärkeää ajatella meidän tulevaisuuttamme. uskoakseni tämä vastaa yhteen suosituksista, joka saatiin tässä kertomuksessa. Ja sitten työstä myös ajatusta. Toivon, että sille saadaan tukea. Pääomamarkkinaunionin kanssa tällainen rahasto, jolla voidaan tukea innovatiivisia yrityksiä. Tässä ovat vastaukset hyvin suorin suosituksiin. Ja sitten vielä kolmas esimerkki. Arvion mukaan nähtiin myöskin, että puiteohjelman eri osiot toimivat liikaa eristyksissä omissa siiloissaan. Eri osat olivat liian jäykkiä. Näissä syntyi tehottomuutta päällekkäisyyksien takia. Tätä tilannetta on myöskin, kiitos teidän parannettu horisontti 2020 osalta. Minä haluan huolehtia siitä, että saadaan tehokasta synergiaa aikaiseksi. Ja tämä on liittyy eurooppalaisiin ohjelmiin, kuten rakennerastoihin. Ja minulla on hyviä uutisia. Tiedätte, että on luotu tällainen huippuosaamisen merkintä pk-yrityshankkeeksi. Jos on hyvä pk-yrityshanke esimerkiksi, niin se on hyvä, mutta ei ole riittävästi horisontti 2020 varoja. Niin sitten kollegani Karina Kretsu ja minä sanoisimme, että tämä on hyvä hanke, mutta se ei ole saanut rahoitusta. Me olemme allekirjoittaneet tällaisia sertifikaatteja 500 jo tähän mennessä. Onnittelisin Espanjaa ja Italiaa, jotka ovat olleet ihan etunenässä siinä, että pyritään käyttämään tätä synergiaa kahden rahoituslähteen välillä. Tämä on mahtava asia ajatellen synergiaetuja. kysymyksen kautta pääsen viimeiseen puheeni kohtaan. Haluaisin kertoa siitä, miltä näyttää Euroopan strategisten investointien rahaston esirahaston tilanne. Euroopan investointipankki arvioi, että vuoden 2015 loppuun ESIR on saanut liikkeelle jo 50 miljardia odotettuja investointeja EU-ssa. Infrastruktuuri- ja innovointihankkeet on yksi osia, 42 on hyväksytty 5,7 miljardia hyväksyttyä rahoitus ja pk-yritysrahoitussopimukset, niitä on allekirjoitettu 84 arvo 1,8 miljardia. 42 infrastruktuurihankkeesta viisi liittyvät tiukasti tutkimuksen ja kehitykseen 325 miljoonaa euroa. Nyt on ajateltu, että näin saadaan yksityisiltä markkinoilta rahoitusta lisäksi noin 2 miljardia. Aiheina esimerkiksi Alzheimer-liikkeet, teräksen tuottamien tuottaminen tai biotech-tuotteet. Oliko tyytyväinen? No enpä vielä. Minusta tuntuu, että voimme tehdä paljon parempaakin työtä. Ja voidaan ajatella, että voidaan saada paljon enemmän aikaiseksi. Minä käytän paljon työtä siihen, että pyrin vakuuttamaan maat, että niillä pitäisi olla enemmän tutkimuksia ja kehityksen liittyviä hankkeita, koska sitä esirissä on käse. Esirin rahoituksen lisäksi Esirissä on Innofin, jonka kautta voidaan ottaa rahoitusta 750 miljoonaa. Hankkeisiin, joita ei muuten olisi voitu rahoittaa, koska tuota rahasummaa ei olisi ollut. Me olemme todenneet, että Esir on noin 420 miljoonaa euroa tulevaisuudessa Innofin hankkeelle. Joten monia hankkeita ja rahoitussopimuksia käsitellään tällä hetkellä. Minun prioriteettini on huolehtia siitä, että tämä lisäinvestointi tutkimuksen ja kehitykseen myös näkyy reaalitaloudessa. Siksi on hienoa, että voin sanoa, että avoimuuden lisäämiseksi investointimahdollisuuksista Euroopan investointihankeportaali avataan helmikuussa. Se osoittaa, minkälaisia investoitavia hankkeita on käynnissä. Näin voidaan löytää sopivia investointimahdollisuuksia. Tämän auttamiseksi julkiset ja yksityiset tahot voivat esitellä hankkeensa ja tehdä niistä kiinnostavia sijoittajien silmissä. Euroopan investointineuvonantopalvelu on ollut käynnissä jo syyskuusta lähtien. Se antaa monenlaisia palveluita, mukaan lukien Innofin neuvonanto. Siinä katsotaan, miten voidaan löytää hyviä kehitettäviä rahoituksia tarvitsevia ah, hankkeita. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, lopuksi haluaisin sanoa Milton Friedmanin Nobel-palkinnon saajan mukaisesti, että Politiikkaa ei pitäisi arvioida sen mukaan, mihin pyritään, vaan arvioida tulosten mukaan. Minä olen täällä arv- esittämässä tänään tuloksia ja varmasti voitte auttaa minua tulevaisuudessa, jotta saamme vielä parempaa hyötyä kansalaisillemme. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Aron komission jäsen. Oli tärkeää mainita jotakin siitä, että kyse on seitsemästä vuodesta seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmaa oikeastaan kahdeksan puoli vuotta, koska jotkut hankkeet ovat kestäneet vielä pidempään kuin koko ohjelmakausi. Joten tämä oli erittäin tärkeä huomio. Oli hienoa tietää tästä enemmän, koska haluaisimme parantaa sitä tapaa, jolla me suhtaudumme tutkimukseen ja tutkimukseen tulevaisuudessa, joten on äärimmäisen tarpeellista, suorittaa kaikki nämä analyysit, jotka liittyvät menneisyyteen. Ja sitten menneisyyden perusteella tehdä johtopäätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Toivottaisin tervetulleeksi tässä yhteydessä Itävalikunnan entisen jäsenen Rova Romana Jordanin, joka on täällä tänään. Hän oli kymmenen vuoden ajan Itävalikunnan jäsen. Jotkut meistä ymmärtä, muistavat hänet oikein hyvin, jotkut paremmin kuin muut. Rova Romana Jordan on meidän virallinen edustajamme, Euroopan parlamentin ja Itävaliokunnan edustaja Aserin johtokunnassa, eli energia-alan sääntelyviranomaisten verkoston edustaja. Hienoa, että olette täällä tänään ja pidätte yhteyttä meihin. Ja, ja myöskin tervetuloa kaikille muille entisille valiokunnan jäsenille. Nyt sitten varsinainen keskustelu poliittisten ryhmien nimissä. Puhuu ensimmäisenä esittelijä edustaja Eiler. Hän on kansanpuolen ryhmän esittelijä, joka vastaa Horisontti 2020 ohjelmasta samalla. President, um, Commissioner, thank you very much. Puheenjohtaja, hyvä komissaari, kiitoksia. Näin alkuun haluan sanoa yksi näistä menestyksen lähteistä istuu teidän vieressänne. Jerzy Buzek on ollut esittelijänä seitsemässä puiteohjelmassa, joten hänen, hänen ansiotaan osittain myöskin tämä menestys. Ja tietysti me tätä menestystä tässä heijastelemme, mutta se analyysi, mikä tässä on annettu, ehkäpä kertoo vähän siitä, mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa. Ja sitten saatamme myös jonkun verran heijastella niitä kysymyksiä, joita syntyy FP7 7 puiteohjelmasta siis. Paljonkaan ei juuri ole sanottu synergiasta ja vipuvaikutuksesta. Se saattaa tietysti olla seitsemän puiteohjelman luonteen vuoksi, että sitä ajatellaan tällaisena vanhanaikaisena innovointiohjelmana – mutta sekin osoittaa, että esittelijä analysoidessaan tätä, e, niin tässä on ollut puutteita sekä synergian kohdalla että vipuvaikutuksen kohdalla. En olisi voinut ottaa esille jo tässä rahoitusvälinekysymyksestä, mutta on tietysti selvää, että tässä nyt vähän kierretään kuin kissa kuumaa puuroa tätä kysymystä. Toiseksi meillä on tämä innovaatiokuilu, Yksi seitsemän puiteohjelman lopputuloksia ja puutteita on ö, vielä tämä kuilu 13-15 jäsenvaltion välillä EU-ssa. Ja se saattaa olla peruja nimenomaan seitsemästä puiteohjelmassa. Ja puoliväliarviossa meidän tulisi tätä pohtia hiukan enemmän. Horisontti 2020 ohjelmassa on se otettu myöskin esille. Tämä on myös tärkeä kysymys, jota tulisi käsitellä. Ja se, että meillä on aina ollut EU-13 jäsenvaltion ja 15 jäsenvaltion välillä suuri yhteisymmärrys, vaikka me toisiamme ajattelekaan tässä mielessä, että ohjelma tarjoaa huippuosaamista ja siitä syystä olemme yhä enemmän sitoutuneita. Meillä on yhä suurempi velvoite pohtia sitä, <clears throat> mitä voidaan tehdä tässä puolivälin arviossa ja siitä, mikä sen puitteissa syntyy. Viimeinen kohta, ja se on tietysti tärkeä tässä puolivälin arviossa, on mittaaminen. Analyysi puutteellisissa on se, että millä tavalla, tätä, millä tavalla se on suunniteltu. Se menestys mitataan aina jotenkin julkaisuluvuissa tai patenttien määrissä. Mutta se, että me puutumme nyt konkreettisiin poliittisiin tavoitteisiin vaikkapa energiassa tai hiilidioksidin vähentämisessä, niin saattaa päästä semmoisen tuloksen, että puolivälin arvio heijastelisi ei pelkästään patentteja ja lukuja, vaan että saatettaisiin jossain määrin myös käsitellä sitä, mikä on menestys. Jos katsotaan energiahaastetta, niin kysymys ei ole pelkästään vaikutuksesta tiettyihin asioihin, vaan kysymys siitä, että olemmeko päässeet tavoitteeseen. Eli mittarina voisi paljon enemmän olla se, että olemme määritelleet päämäärän energialähtökohtaisesti, mutta sitten täytyy myös sanoa, että tulokset on nyt saavutettu. Saattaa olla, että tuloksia syntyy olemassa olevista ohjelmista, mutta puutteita saattaa olla tämä täydentämisen kohdalla. Eli arvion analyysin pitäisi olla paljon yksilöidympi, sillä eroja saattaa syntyä suhteessa seitsemänteen puiteen ohjelmaan. Ja millä tavalla ne tulisi heijastaa tässä puolivälin arviossa onkin kysymykseni. Tietysti se lisää monimutkaisuutta tähän arvioon, mutta sitä tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää, mikä on käynnissä oleva prosessi ja miten menestyksellinen se saattaa olla. Kiitoksia, Christian. Seuraavaksi SND-ryhmän nimessä puhuu kollega Sorinio. Signor Presidente, signor Commissario. Kiitoksia, puheenjohtaja, arvon komission jäsen. Aimme puhua meidän yhteistä äidinkieltämme, arvon herra komissaari. Onnittelen ensinnäkin teidän tekemästänne työstä ja kiitokset esittämästänne arviosta, joka liittyi seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Julkisilla toimilla täytyisi olla juuri energian ja innovaation alalla vipuvaikutusta. Tähän täytyy pyrkiä. Olemme tehneet jo analyysejä, ja analyysit ovat tärkeitä, jotta voimme oppia menneistä tulevaisuutta silmällä pitäen. Ilmastonmuutos uhkaa koko planeettaa. Lisäksi on suurta eriarvoisuutta planeetallamme, mutta tärkeää on, että luottamus Euroopan talouteen saadaan palautettua ennalleen. Ja myöskin päästöjen hinnoissa, päästölupien hinnoissa on ollut suuria vaihteluita. Tähän täytyy reagoida poliittisella tasolla eikä pelkästään teknologisesti katsottuna. Me elämme nyt digitaalista aikakautta. Tiede, teknologia, kehitys tulevat olemaan niitä asioita, jotka saavat aikaan merkittävän eron tulevaisuudessa. Niillä on suurta merkitystä. Te puhuitte hyvinkin paljon tästä. Se, mitä tiedepuoli ja yritysmaailma tarvitsevat, äh, kun tarkastellaan resursseja ja innovaatioiden aikaansaamista. Te puhutte aivan oikeilla sanakäänteillä. Nyt olemme oikean suuntaan. Junckerin suunnitelma, esirahasto ovat äh, äärimmäisen tärkeitä, jotta asioita voidaan estää. Uskoakseni 50 miljoonaa on jo käytetty. Ja kyse on kuitenkin erittäin suuren luokan hankkeesta. Ne ovat äh, erittäin laajamittaisia hankkeita. Uskon, että Nämä ohjelmat ja hankkeet voivat olla myöskin äärimmäisen suuria, koska ovat erittäin tärkeitä. Horisontti 2020 on Junckerin suunnitelman kannalta äärimmäisen tärkeä. Nyt nopeasti pitäisi luoda tällainen yhden luukun järjestelmä, josta aina on puhuttu. One Stop Shop. Sitä oikeastaan ei vielä ole. On kyllä olemassa järjestelmiä, mutta niitä pitäisi olla paljon juohevampia käytössä, helppokäyttöisempiä. Kehitystä pitäisi nopeasti saada tästä aikaan ja myöskin julkista yleistä tietoa pitäisi saada enemmän käyttöön. Euroopassa on edelleenkin tärkeää varmistaa se, että tieteellinen tieto tulee muidenkin käyttöön. Tieteellinen tieto on rahoitusta, mutta yhteisrahoitushankkeet ovat myöskin merkittäviä. Kuitenkin usein yhteisrahoitusvaroja on vaikea saada käyttöön. Monilla on suuria vaikeuksia saada rahoitusta yhteisrahoituksen kautta. Ja sitten vielä eräs seikka. Uudet digitaaliset yhteenliittymät Euroopan ja tässä Amerikan välillä olisivat erittäin tärkeitä. Kyse on kahdesta suuresta mantereesta. Niin on erittäin tärkeää, että tieteellistä vaihtoa esimerkiksi Brasilian ja Euroopan unionin välillä lisätään Varsinkin vastapuolella on valtavasti innostusta tällaisen infrastruktuurin luomista kohtaan. Uskoakseni on tärkeää, että tällaisia käytännön esimerkkejä myös kehitetään tulevaisuudessa. Mist? Kiitoksia edustaja Joshinovski seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä. I will speak Czech. Děkuji, pane... Puhun Czechia. Poděkoval panu komisaři za... Eh, Kiitoksia. Haluan kiittää komissaaria tästä seitsemättä puiteohjelmaa koskevasta kertomuksesta. Arvostan kovasti näitä lukuja, koska toteaisin, että meille on erittäin tärkeää tässä vaiheessa, kun Horisontti 2020 ohjelmaa käynnistetään, ja tuo ohjelma on erittäin yksityiskohtainen, niin on hyvä, että sitä kehitellään riippumattomasti, emmekä me itse sitä arvioi. Minulta meni ehkä ohi tieto siitä, että muistelen, että seitsemäs puitohjelma sisälsi myös vaikutusanalyysin tavoitteita. Millä tavalla niihin on päästy? Mikä on nyt tämänhetkinen tilanne suhteessa niihin odotuksiin, joita meillä alun perin oli? Nythän ollaan käynnistämässä Horisontti 2020 ohjelmaa ja sitä tulisi tarkita sitten, harki, ta, tarkastella tässä suhteessa. Ja kollega Elärin kommentti. Seitsemäntä puiteohjelmaa on usein käsitelty täällä meidän valiokunnassamme. Ja se saa hyvin epäsäännöllistä rahoitusta eri jäsenvaltioissa. Jos kysymys olisi kolmesta neljästä jäsenvaltiosta, voitaisiin ajatella, että kyse on paikallisista ongelmista, mutta 13 maata 28, niin todellakaan ei ole enää mikään paikallinen ongelma. Useimmat eivät ole vielä edes ottaneet käyttöön koko järjestelmää ja meidän täytyy kyetä muuttamaan tämä tilanne. Mehän tiedämme, että seitsemännen puiteohjelman järjestelmä oli erittäin monimutkainen, varsinkin kun tarkastellaan näiden hankkeiden esittämistä. Meille nämä asiat ovat erityisen tärkeitä, varsinkin tiede puolella suhteessa rakennerahastoihin, jotta ulkopuolelle ei suljeta ketään ja samalla korostan niitä, jotka ovat tärkeitä. Kiitoksia vielä kerran. Ja 85 prosenttia on näin mennyt vanhoihin jäsenvaltioihin ja 14 prosenttia niin sanottuja uusiin. Tämä on kuitenkin liian suuri jako. Niin. Kiitos Vatsa. Seuraavaksi UE-ryhmän nimissä puhuu Rova Matias. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos paljon komission jäsen teidän puheenvuorostanne. Hienoa, että tulitte tänne. Hienoa, että voimme keskustella asiantuntijaryhmän raportista. Halusin painottaa muutamaa seikkaa, jotka eivät oikein olleet esillä tässä. Varmasti edistystä on tapahtunut, mutta ei ole epäilystäkään siitä, etteikö maailmanlaajuisesti saada aikaan tutkimustuloksia, joiden jakaminen on tärkeää. Indikaattorit, jotka otitte monet kerrat esiin, osoittavat, että tässä eivät aktiivisesti toimi ainoastaan 28 jäsenvaltiota, vähän epätasapainoisesti ehkä mutta 77 maata oli mukana, joten tämä koskee useampiakin maita. Työpaikkojen luominen, kasvun tukeminen, nämä ovat tavoitteita ja tämä on ihan selvää, että tutkimus ja kehitys ovat hyvin tärkeitä modernissa yhteiskunnassa ylipäätään. Kuitenkin vielä on ongelma, jota ei ole kunnolla ratkottu, ei horisontti 20, 20, 20 tai seitsemännen puiteohjelman kautta. Työpaikkojen laatu. Tämä on jäänyt liian vähälle huomiolle. Arviointiraportissa viitataan tähän aiheeseen, mutta meidän täytyy todella nyt tehdä jotain tältä osin, myös horisontti 2020. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja, paljon rahaa menee tutkimukseen ja kehitykseen, mutta suuri osa ihmisistä, jotka tekevät työtä näiden ohjelmien puitteissa, eivät omaa pysyvää työpaikkaa. Jos tämä on nyt mallina uusien työpaikkojen luomiseksi, niin tämä ei ole nyt se malli, jota kohtaan kannattaisi ponnistella, eikä tätä ongelmaa ole seitsemännen puiteohjelman kautta ratkaistu. Toivoisin, että horisontti 2020 alussa voitaisiin vielä pyytää teiltä ettekö voisi esittää jonkinlaisia ehdotuksia nyt puiteohjelman ja horisontti 2020 osalta? Mitä ehdotuksia teillä on parantaa tätä tilannetta? Liian monet ihmiset saavat ainoastaan määräaikaisen työpaikan. Tämä ei ole mikään vakaa työpaikka. Kun on hyvin koulutettuja ihmisiä paljon töissä – ja näiden ihmisten työhän on välttämätöntäkin. Ja nämä ihmiset on palkattu näihin tutkimuslaitoksiin, mutta ei anneta heille kuitenkaan mitään tulevaisuuden näkymiä. Niin valtavasti investoidaan EUn tasolla. Ja olisin sitä mieltä, ettei voida puhua kasvusta ja tulevaisuudesta – jos ei oteta huomioon näiden työtä tekevien ihmisten epävarma tilanne. Heillä ei ole oikeastaan mitään takuita, että he voisivat saada pysyvän työpaikan joskus. Ei mitään tulevaisuuden näkymiä siis oikeastaan. Tämä asia ja meillä nyt mieleen tästä arvioinnista. Miten te voitte taata näille ihmisille paremman aseman. Tämähän on Euroopan unionille niin kovin tärkeä ala. Kai näillä ihmisillä on samat oikeudet kuin myöllä, erityisesti ajatella, miten pätevistä ihmisistä on kyse. Kiitos. Madame. Kiitoksia näistä huomioista sitten Rouva Kapol INF-ryhmän e nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission jäsenelle hänen alustuksestaan monissa kokouksissa ja yhteen liittymissä olen tavannut teitä. Hienoa, että olette täällä Me myöskin näin innostuneet puhumassa tästä aiheestamme, tutkimuksesta, kehityksestä, innovoinnista, jotka ovat erittäin tärkeitä Euroopalle, mutta myöskin Euroopan unionin jäsenvaltiolle, koska juuri täten saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä. Ja ne ovat kipeästi tarpeellisia, jotta Eurooppa pääsee eteenpäin. Te annatte sellaisen mielikuvan, että olennaiset vaikutukset seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ovat nähtävissä ja että tase loppu että arvio, joka liittyy hankkeeseen, on myönteinen. Kyse on 50, 55 miljardin hankkeesta yhteensä ja että kyse on 25 000 hankkeesta ja osa hankkeesta on vielä kesken ja työtä edelleenkin jatketaan hankkeiden parissa. Ja väliset vaikutukset, joita hankkeista on, ovat luokkaa yhden suhde toista ja seuraavan 25 vuoden aikana kymmeniä tuhansia työpaikkoja tulee vielä syntymään näiden tutkimuksen hankkeiden kautta ja 500 miljardin arvon lisää. Tämä on, nämä ovat merkittäviä lukuja, jotka osoittavat, kuinka tärkeää tutkimus ja kehitys on talouden kannalta ja myöskin ihmisten kannalta Euroopassa. Te mainitsitte, että seitsemäs puiteohjelma oli kansainvälinenkin ohjelma. 170 maasta oli tutkijoita mukana eri hankkeissa. Mari Kyri-ohjelmassa 50 000 tutkijaa ja tuhansia tohtoreita yli 70 maasta. Ne ovat vaikuttavia lukuja. Yhdessä valikuntakokouksessa te mainitsitte, että aiotte perustaa työryhmän poliittisen tuen aikaansaamiseksi, koska tutkimus, tutkimuksen edistäminen on yksi tärkeimpiä Eurooppa 2020 strategian tavoitteita 3 prosenttia tutkimukselle ja kehitykselle bruttokansantulosta. Tämä on tavoitteena ja konkreettisesti haluatte siihen myötä vaikuttaa. Viimeisin syksyn ennuste komission tekemä sellainen osoittaa, että jäsenvaltiot eivät ole vielä päässeet tähän kolmeen prosenttiin. Ei lähelläkään sitä olla vielä. Järkeviä, pragmaattisia toimia tarvittaisiin ja ohjustusta sen suhteen, kuinka voitaisiin lisätä ponnisteluita, jotta tämän 3 prosentin päästäisiin. Euroopan 2020 tavoitteet, tavoitteet ovat kyseessä. Toivon mukaan Horisontti 2020 ohjelmassa tullaan ottamaan huomioon parempi kornointi kansallisten ohjelmien ja eurooppalaisten pyrkimysten välillä ja myöskin rakenne- ja investointirahaston ja esirahaston välillä Horisontti 2020 luotiin ja siten, että siinä oli mukana seitsemän tutkimuksen puiteohjelma ja varmistettiin, että PK-yrityksetkin saavat tukea myöskin starttirahaa tarvitsevat yritykset 980 miljardilla eurolla. Nähtäväksi jää, saadaanko tässä sama vipuvaikutus yhden suhde 12, kun tutkimuksen puiteohjelmasta jäämme innolla odottamaan tuloksia. Tästä täytyy ottaa huomioon myöskin Euroopan kilpailukyvyn ylläpitäminen 80 miljardia horisontti 2020 ohjelmassa on hyvin suuri määrä rahaa, mutta mikäli tarkastellaan Kiinaa, Etelä-Koreaa tai Yhdysvaltoja, niin voidaan havaita, että siellä julkiset menot tutkimustekijöistä varten ovat vielä korkeammat kuin Euroopassa. Itsekin te totesitte jo, että meidän pitäisi pyrkiä tällä erittäin tärkeällä alalla, joka luo kasvua ja työllisyyttä, eli tutkimuksen ja innovaatioiden alalla, edelleenkin pyrkiä edistämään tätä alaa. Kiitoksia. Komission jäsen, tässä oli ensimmäinen kysymys ja puheenvuorokierros poliittisten ryhmien nimissä. Nyt voisin pyytää, että vastaatte näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Olkaa hyvä. Um. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Jos sallitte, aloitan portugaliksi. Ja sitten vastaan parlamentin jäsenellä. Um, gostava de começar por, a, eh, por a felicitar, a felicitar pelo eh, aquilo que foram os. Haluaisin onnitella. A campanha que fez em Portugal. Ensin haluaisin onnitella Portugalin vaalituloksen johdosta. Teillä oli erittäin hyvä kampanja. Erittäin myönteinen lähestymistapa. Todella hienoa. Ja nyt itse aiheesta. Te otitte esiin Euroopassa yleisesti esiintyvän ongelman. Ongelman, joka nähdään työmarkkinoilla, ja tämä ei koske ainoastaan innovaatioalaa usein ihmiset, ihmisryhmät, jotka ovat usein ihan nuoria ihmisiä, saavat työpaikan, joka on vain pätkätyöpaikka, ei pysyvää työpaikkaa. Meidän on totta kai puututtava tähän kysymykseen, löydettävä ratkaisuja, jotka johtavat siihen, että saadaan tuottavampi, kilpailukykyisempi Eurooppa. Meillähän on puiteohjelmat, horisontti 2020, tutkimuksen puiteohjelma, Näiden toimien kautta Euroopasta pitäisi saada kilpailukykyisempi ja tuottavampi. Lisää työpaikkoja saadaan joka tapauksessa, työpaikkaa luodaan lisää. Meidän tietenkin huolehdittava myös siitä, että uuden sukupolven työehdot, työolot ovat myös paremmat. Seitsemännessä puiteohjelmassa oli niin, että meillähän oli yhteistyötä tutkijoiden kesken, mutta ei tämä ollut vielä ihan riittävää, kun ajatellaan, mitä kaikkia innovaatioiden osalta voimme tehdä. Edustausohjelmaa analysoitiin, se oli yksi ohjelma, ja on testattu sitä, miten pitkälti luotiin työpaikkoja niissä yrityksissä, jotka saivat rahoitusta verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät saaneet. Ja ne, jotka saivat rahoitusta, loivat todella enemmän työpaikkoja. Hyvin mielenkiintoista ja arvoisa parlamentin jäsen, joka tapauksessa analysoimme tätä asiaa edelleen. Pohtien erityisesti sitä, onko työpaikoissa kyse pysyvistä, kestävistä työpaikoista. Tämän on oltava suurin huolenaiheemme. Meidän on voitava todeta, olemmeko todella parantaneet myös työoloja, olemmeko luoneet parempaa Eurooppaa myös työpaikkojen muodossa. Seitsemäs ohjelma on tietenkin edennyt ja horisontti 2020. Nyt, nyt on maita, jotka ovat jo päässeet pidemmälle, toiset eivät ole ihan niin pitkällä vielä. Joissain on tällaisia huippuosaamiskeskuksia ja ohjelmia. Toisissa maissa vasta aloitellaan tätä työtä ja ne, jotka eivät vielä ole niin pitkällä, tarvitsevat lisätukea. Sitten meillä on kumppanuushankkeita, Portugalissa esimerkiksi on saatu jo menestystä aikaiseksi. Samoin myös Puolassa esimerkiksi on hieno menestystä jo saatu nähdä. Mutta tulevaisuus on juuri synergiassa rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä. Meillä on näitä aloitteita huippuosaamiskeskuksista. Tämä on todella tärkeää. Edustaja Matias mitä teidän huomioihin tulee. Jatkan vielä portugaliksi, kun tässä oli vielä muitakin portugaliksi esitettyjä kysymyksiä, mutta mitä teidän kysymyksiinne tulee, on tärkeää, että toimimme aina proaktiivisesti. Pohdimme, mitä muuta voisimme vielä tehdä. Että kaikki toimii parhaan mukaan. On luotava mahdollisimman hyvät olot tieteellisille hankkeille toteutua. Tiedätte, että prioriteettien joukossa on avoin tutkimus ja tieto. Avoin koko maailmalle. Ja siihen liittyy muutama tärkeä seikka. Tiedon, julkisuus, avoimuus, tulosten julkaiseminen ja myöskin tiedon ja tutkimuksen oikeus ja integriteetti. Jotkut asiat on jo ratkaistu, joitain tehtäviä on vielä tehtävänä, kun ajatellaan infrastruktuuria esimerkiksi, ja sitten tekijänoikeuksia, ja sitten on ajateltava vielä eri taloudellisia malleja. Ensinnäkin meidän on katsottava, mitä voimme saada aikaiseksi, kun oikeastaan pitäisi antaa tutkimustietoa ilmaiseksi luettavaksi. Tämä on kysymys, joka on ollut aikaisemmilla puheenjohtajakausilla myös esillä. Me tarvitsemme oikeastaan lisäkannustimia Eurooppaan. Nyt on olemassa jopa jo vetoomus, joka toimii todella vapaan tutkimustiedon puolesta. Siinä on allekirjoituksia paljon. Horisontti 2020 on hanke, jonka kautta pitäisi tätä avointa tietoa jakaa. Käsittääkseni komission parlamentissa jo antanut ymmärtää, että tekijän oikeuksista tehdään ehdotus. Direktiivihän on tarkoitus työstää uudelleen. Ja arvon jäsenet, nyt on tarkoitus mahdollistaa tiedon ja tekstin louhintaan poikkeus niin, että se voidaan ilmaiseksi ja vapaasti toteuttaa tieteellisten tutkimuksen tarkoituksen. Tutkimukseen tarvitaan riittävät infrastruktuurit. Kollega Günther Oettingerin kanssa työstämme tätä asiaa, että saataisiin tällainen European Science Cloud luotua. Tutkijat voisivat näin hyödyntää avoimesti käytössä olevaa tietoa. Tietenkin on tärkeää myös mahdollisimman suoraan jakaa tietoa. Kappeli Latinalaisen Amerikkaan on tärkeä. Uusimmat tiedot tästä hankkeesta ovat sellaiset, että komission puolelta suhtaudutaan avoimesti, mutta tässähän on yksityisistä toimijoista kyse myös, ei ainoastaan julkisista. Ja heti kun saan edistyksestä lisätietoa, niin annan sitä toki teille, koska tämä on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tätä tiedon moottoritietä, joka näin luodaan itsekin olette kiinnittänyt huomioon siihen, miten tärkeästä hankkeesta on kyse ja miten tärkeänä sitä pidetään molemmin niin puolin. Voin olla kansani aivan samaa mieltä puheenjohtaja keskeyttää. And now, Mr. President, in English. Uh, ja nyt puheenjohtaja jatkan englanniksi. The colleagues. Kaikille muille kollegoille tämä Portugalin puolen hoidin paketissa ja ajattelin, että se olisi helpompaa, mutta nyt Siirryn Englantiin. Now uh, uh, for the first question. Uh... Eli ensinnäkin vastaus Ellerille. Sain ensinnäkin, että hän ei enää ole paikallaan. hän edessään on toinen nimi. Ellerin kommentit. Olen aivan samaa mieltä näistä mittaamisista, vipuvaikutuksesta, synergiasta. Kun puhutaan mittaamisesta, olen aivan samaa mieltä kanssanne Neeler siinä, että sanoit, että mitataan vain sitä, kuinka paljon julkaistaan, kuinka paljon patentteja. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia, koska minun mielestäni tämän päivän maailmassa, kun on niin paljon dataa, niin ka, näitä, no jos käyttää vain näitä kahta vertailukohtaa, silloin ei hoideta asiaa oikein. Luodaan myös to, vääränlaisia kannustimia. Esimerkiksi Etelä-Koreassa oli yli sata tiedemiestä, jotka tuomitin, koska he olivat plagioineet Ja näin he ovat luoneet tilanteen, joka on erittäin haitallinen yhteisölle. Minun käsittääkseni, kun katsotaan kaikkea sitä tietoa, joka meillä tänä päivänä on, joka meillä on tutkimuksessa, horisontti 2020, uskon, että voimme tämän tilanteen muuttaa ja voimme luoda erilaisia aloitteita. Ja seuraavien kuukausien aikana on kehitellä tätä lisää. Viittaan Marisa Matiasin ajatukseen. Yksi niistä asioita, joita on kehitelty Eurostorin yhteydessä, on ollut löytää korrelaatio investoinnin, rahoituksen ja työpaikkaluonnin välillä. No nyt voidaan tehdä paljon enemmän. Voidaan itse asiassa luoda muunlaisia kannustimia. Myös tutkijoiden kohdalla sanan aikaiseksi enemmän kuin, että katsotaan pelkästään patentteja. Mikä tänä päivänä, jos katsotaan että näitä patentteja, niin ne ovat vain pieni osa tätä intellektua tekijänoikeuskysymystä. Ja siitä syystä minun mielestäni meidän täytyisi katsoa sitä, miten voimme löytää myös muita ratkaisuja ja kannatan näitä teidän ehdotuksianne. Sitten viittaatte tässä alussa näiden EU 15 ja 13 välissä. Kyseessä on asia, jonka haluamme hoitaa paremmin. Yksi niistä asioista, joka minulle tässä tuli ilmi, oli se, että se osoittaa, että Meillä on optimismia tässä suhteessa. Jopa seitsemässä puiteohjelmassa nähdään, että 13 jäsenvaltiot, jotka ovat liittyneet vuonna 2004, saivat noin 30 prosenttia enemmän kuin mitä maanat saivat investointeina. Tietysti vielä on paljon tehtävää ja minusta meidän pitäisi tehdä enemmän. Se minulle merkitsee sitä, että meillä olisi muukaltaisia ajatuksia – kuten esimerkiksi tämä huippuosaaminen, muita synergiaajatuksia, jos näitä keksitään, niin silloin voidaan paremmin auttaa niitä, jotka vielä ovat tällä huippuosaamisen tikkailla alapäässä. Ja Ja näin meidän täytyy siis luoda enemmän tällaisia mahdollisuuksia. Synergia, jota on olemassa, on tärkeä, kun se, siihen juuri viittasin, ja sitten tämä pitäisi selkeästi tulla esiin myös puolivälin arvioissa. Meidän tulisi katsoa enemmän näitä ja toivottavasti voimme näin löytää innovatiivisia ratkaisuja. Jäsen toisin Kiitoksia näkemyksistänne ja näistä odotuksista sen suhteen, mitä F7 oli ja mitä se sitten nyt on. Tässä käy aivan selville se, että jollain tapaa kaikki, e, suuri osa näistä odotuksista ja kohdista on sellaisia, joita olemme kyenneet saavuttamaan – Tämä arviointikertomus minun mielestäni nimenomaan todistaa sitä, että on tapahtunut työpaikkojen syntymistä, innovatiivisia yrityksiä on rahoitettu ja on pyritty samaan aikaiseksi parempaa tutkimustyötä. Edustaja Tojenovski viittasi sitten myös rakennerahastoihin ja synergiaan ja kuten totesitte, tarvitaan lisäajatuksia, innovointia sen suhteen, millä tavalla tätä synergiaa tulisi luoda. Pitkään olemme pyrkineet synergian luomiseen alhaalta ylöspäin etenevällä lähestymistavalla ja samalla olemme pyrkineet ylhäältä alaspäin nyt edistymään, jossa on allekirjoittu näitä sertifiointeja ja toivottu, että se loisi lyisä dynamiikkaa. Toivottavasti voimme saada siis aikaiseksi parempia ajatuksia toivottavasti. Näin voidaan tehdä. Edustaja Kapellin kysymys. En näe häntä täällä. Mutta haluan kuitenkin kiittää häntä kommenteista. Ja kun hän viittasi myöskin näihin synergiaan ja kilpailukykyyn, se on tärkeää. Kilpailukyvystä FP7 mietintöjen yksi vaikutusalueista on se, että nyt on määrällistetty vaikutus talouteen. Se muutos, joka nähdään, on makrotaloustieteilijöiden parissa, jotka ovat tarkastelleet pääoman tuottavuutta, työvoiman tuottavuutta, mutta se ei ole useinkaan katsonut tätä monen tekijän tuottavuutta, joka nimenomaan pohjautuu innovaatioteknologiaan. Se on erittäin vaikea myös mitata, joten makrotaloustieteilijät mielellään katsovat pääoman ja työvoiman tuottavuutta. Sitä on helpompi mitata. Yhtäkkiä nähdään, että ne maat, jotka meillä menee paremmin, niillä on myös paljon enemmän tätä monitekijäistuottavuutta olemassa. Ja siitä syystä meidän täytyy painostaa maita sen suhteen, että tämä moni Tekijäinen tuottavuus on juuri sitä, joka luo työpaikkoja ja kasvua. Se mahdollistaa sen, että voidaan siirtyä ylemmästä näillä tikkailla. Silloin luodaan enemmän työpaikkoja ja ollaan kilpailukykyisempiä. Enköhän nyt hyvä puheenjohtaja ole käynyt läpi kaikki? Todennäköisesti tässä tuli kaikki. Pyytäisin, että seuraavat puhujat nyt esittävät puheenvuoron. Seuraavaksi Ryypi. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Seitsemäs tutkimuksen ja puiteohjelma toi monia tuloksia, mukaan luettuna 170 000 julkaisua, maailman luokan julkaisua. Kysymykseni kuuluu, kuinka voima, voidaan tämä 170 000 julkaisun tietämys ottaa käyttöön jatkokoulutuksessa, korkeakoulutuksessa? Meillä on uusia strategioita, niin sanottu Silent Pipe-strategia, siilo- ja putkistrategia. Siiloista tulee yhä tärkeämpiä suhteellisen hyvin. Tätä voidaan arvioida sosiaalisten verkostojen kautta, paljonko on inputtia, paljonko outputtia kullakin alalla. Mittaustekniikka toimii yhä paremmin. Siksi on erittäin tärkeää, että nyt ponnistelemme sen varmistamiseksi, että IPI-hankkeet voidaan arvioida ja käyttää hyväksi koulutuksen puolella tietämystä, varsinkin kun otan huomioon koko koulutuskirjo lastentarhoista yliopistoihin saakka ja sitä kautta yritysmaailman suuntaan. Aivan oikein totesitte, että PK-yrityksiin pitäisi keskittyä enemmän. 17 energia-alan hankkeesta on esimerkiksi sellaisia, että siellä oli pieniäkin toimijoita, mutta 714 miljoonaa oli yksi hanke suureltaan 17 energiahanketta ovat sellaisia, että vain neljä niistä on pk-yritysten hankkeita. Horisontti 2020 ohjelmassa on vielä parantamisen varaa tässä suhteessa. Suoritusperusteinen budjetointi tulevaisuudessa tulee näyttelemään merkittävää roolia. Nyt jo tulokset ovat merkittäviä. Työllisyys on yksi tapa, jolla voidaan tuloksia mitata, ja toisaalta BKTL, ja kolmanneksi myöskin verotuksen tuomat tulot. Lisäksi tuloksena on se, että muutenkin kerrasvaikutusta tästä on. Seuraavaksi seuraava puheenvuoron esittäjä. Olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący. E, panie komisarzu mówiono... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen. Täällä mainittiin, että tässä on kuilua 13 jäsenvaltion ja 15 jäsenvaltion välillä, mitä tulee rahoitukseen. Seitsemännen puiteohjelman rahoituksen. Tämä on todella dramaattinen kuilu. Tämä ero on aivan valtava. Horisontti 2020 työn yhteydessä pyrittiin ottamaan käyttöön mekanismeja, jotka auttaisivat uusia jäsenvaltioita, niitä, jotka liittyvät mukaan vuonna 2004 ja sen jälkeen, jotta päästäisiin samalle huippuosaamisen tasolle. Te juuri puhuitte siitä, että tämä on yhdistelmä rahoitusta horisontista ja rakennusrahasta rakennerahastoista. Tämä on perusmalli, jolla huippuosaamista tuetaan uusissa jäsenvaltioissa. Mutta mainitsitte ainoastaan tämän huippuosaamisen merkinnän lisenssin, mutta takaako tämä merkintä sen, että nämä hankkeet saisivat myös rahoitusta, julkista rahoitusta? Tässä yhteydessä minulla on toinenkin kysymys. Mikä vaihe on menossa näiden yhteishankkeiden, twinning-hankkeiden yhteydessä. Tässäkin oli kyse rahoituksesta, rakennerastoista ja horisontti 2020. Tällainen yhdistelmä on ainoa mahdollisuus kun ajatellaan rakennerahastoja, varoja, jotka on korvamerkitty tutkimukseen uusille jäsenvaltioille. Näitä ei näitä varoja saisi käyttää sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat matalammalla tasolla, eivät huippuosaamisen tasolla. Tämä pitäisi olla takia, että saadaan rahoitusta Horisontti 2020-ohjelmasta. Onko teillä jotain uusia esimerkkejä tästä twinning-työstä? ja tästä huippuosaamismerkinnän työstä, jotta voitaisiin parantaa todella tieteellisen tutkimuksen tasoa uusissa jäsenvaltioissa. Yhteenvedon osa, yhden, yhteenvetona toivoisin, että horisontti 2020 ei yhtä suurta kuilua synny vanhojen uusien jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Seuraavaksi puhuu Rova Lopes. Gracias, presidente. Eh, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsen Muudosia siitä, että hän on täällä tänään. Uskon, että tutkimuksen ja tietämyksen edistäminen on ollut suuri menestystarina EU:ssa. Se on auttanut meitä vahvistamaan tutkimusta ja tutkijoiden asemaa Euroopassa ja kansainvälisesti. Olen kuitenkin hieman huolestunut, tämä täytyy sanoa, kenties huolestunut lähinnä hankkeiden tulevaisuuden kannalta. Uskon, että on täysin selvää, että kun tarkastellaan niitä painopistealueita, joita komissio on asettanut, kun on kyse investointiin ja innovoinnin yksityistämisestä, niin juuri tämä minun huolestuttaa. Politiikassa keskitytään yhä enemmän siihen, että pyritään yritysten ja yrityselämän tavoitteet ottamaan huomioon innovoinnin yhteydessä. Ja paljon enemmän käytetään julkisia varoja, mutta näillä varoilla tuetaan yksityistä tutkimusta. Vaarana on se, että jotkut alueet tai alat jäävät sivuraiteille e- eivätkä pysty suoraan hyötymään rahoituksen saannista. Riskit ovat täysin ilmeiset. Tässä nähdäkseni syrjitään jotakin alueita myöskin, joilla on vähemmän vahvoja tuotantomalleja käytössä. Tässä pitäisi helpottaa kohesiorahoituksen saamista, kriteerejä höllätä, jotta saadaan tutkimusta tämän aikaan. Ja tätä voitaisiin luoda myöskin parempia, parempaa synergiaa muun rahoituksen ja rakennerahastojen välillä. Ehkä tähän pitäisi paneutua enemmän vielä. Toinen vakava vaara on se, että tietämyksen edistäminen ei saa koitua pelkästään yksityisen hyödyn tavoittelun edistäjäksi. Minua ei yllättänyt se ikävä seikka, että täällä ei lainkaan viitata työmarkkinavuoropuhelun tai työmarkkinaosapuoliin. Ei mainita täällä. Se on kuitenkin erittäin tärkeää, kun pyritään kehittämään innovatiivista teknologiasta suunnittelua ja teollisuuden tulevaisuutta pyritään ohjaamaan. Ja kun on kyse varojen käytöstä ja tarjouskilpailuista, mukaan pitäisi ottaa myöskin kriteerit, kuten sosiaaliset ehdot ja parhaat käytänteet. Täten saataisiin parempaa laatua ja kunnollisia työpaikkoja. Carpezón Ruiz, seuraavana kala. Presidente, bueno, yo quiero comenzar. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin en alkuun todeta, että tilanne näyttää myönteisiltä ohjelmat myöskin menestyksellisiltä ja komission rooli on ollut tärkeä. Täällä on suosituksia ja näyttää selvästi siltä, että komissio on avoin ehdotuksille ja valmis tekemään kunnon analyysiä siitä, mitä tapahtuu tutkimusalalla. Jos katsotaan tarvetta tutkimuksen ja synergian rakennerahastojen kanssa tai hankkeet, jotka ovat mielenkiintoisia monille maille ja niiden etujen mukaisia. Minusta me voimme kannattaa tätä kertomusta ja kuten myöskin sen suosituksia, joten onnittelut teille. Que un euro invertido en investigación. Ja näin, jos yksi euro, joka investoidaan tutkimukseen, saa aikaiseksi 11 euroa kilpailukyvyssä, niin sehän on erittäin merkittävä luku. Minusta on tärkeää, että kaikki nämä luvut olisivat kaikilla tiedossa. On tärkeää, että puolustaa tiettyjä hankkeita tulevaisuutemme varalle, kuten Horisontti 2020-ohjelmaa. Onko teillä jonkunlainen strategia mielestänne, jonka avulla näitä ongelmia voitaisiin ratkaista? Mehän tiedämme, että ohjelmalla on valtavia sosiotaloudellisia vaikutuksia. Toiseksi kaikki ohjelmat käsittelevät innovointeja ja haasteita, joita meillä on yhteiskunnassa edessä. Meillä on useita tapauksia, jotka ovat olleet erityisiä, erityisen myönteisiä myöskin kansainvälisessä yhteistyössä. On tärkeää, että sille saadaan uusi puitteisto. Lisäksi sitten tiede ja tieteen avoimuus on äärettömän tärkeää uudelle tutkimus- ja kehityssuunnalle. Kun puhumme patenteista, niin niillä ei ole samaa yhteiskunnallista vaikutusta kaikilla toimialoilla. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla, jossa patentit ovat erityisen tärkeässä asemassa, niin pohtisin vain sitä, että aiotteko tehdä jonkunnäköistä analyysiä tässä suhteessa nähdäksenne, onko yleisen edun ja hinnanmuodostuksen välillä esimerkiksi ristiriitoja. Ne saattaa, hinnanmuodostus saattaa joskus jarruttaa tutkimusta. Eli tieteen saatavuus pitäisi olla sellainen, että se pitäisi olla meillä kaikilla olemassa. Ja sitten julkisen edun ja patenttien välinen ongelma. Tämän for coming here and present. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä myös esiintymisestä täällä ja tästä, tämän arvioinnin esittelystä. Tästä on hyötyä ITRE-valiokunnan jäsenille ja monet suositukset on otettu jo huomioon Horisontti 2020 ohjelmassa. Minun sanottava, että olin melko yllättynyt siitä, että saatiin arvioinnista näin hyvät tulokset, kun minusta tuntui, että saamani palaute tutkijoilta ja pk-yrityksiltä puiteohjelman osalta oli sellaista, että – hallinnollinen taakka oli niin suuri. Sitä valiteltiin, joten olin vähän yllättynyt, että saatiin näin hyvät tulokset kuitenkin lopulta aikaiseksi. Totta kai suuria eroja jäsenvaltioiden kesken, kuten tiedämme. Alankomaissa on todella saatu hyötyä, todella valtavasti rahoitusta ja hyviä hankkeita myös. Ja oma maani Suomi myös on saanut hyötyä tästä ohjelmasta. Mielenkiintoista. Kuten sanoin, tämä ohjelman imago on ollut sellainen, että osallistuminen on hankala, on vaikea päästä samaan rahoitusta. Ja kun arvioimme sidosryhmien osallistujien kokemuksia Suomessa, niin yllättävää oli, että ainoastaan 10 prosenttia osallistuvista pk-yrityksistä sanoivat kokeneensa byrokratian kanssa ongelmia. Ainoastaan 10 prosenttia siis joten ehkä oletettiin, että se olisi vielä vaikeampaa kuin mitä lopulta oli. Tämä varmasti hyvä tietää. Mutta kuten tiedämme, monet jäsenvaltiot kohtaavat nyt talousongelmia ja siksi on leikattu kovasti tutkimus- ja kehitysvaroja. jo seitsemännen puiteohjelman aikana kilpailu oli hyvin tiukkaa. Ja nyt tiedämme, että horisontti 2020 kilpailu on vielä tiukempaa. Ja nyt se palaute, jota tutkijoilta ja pk-yrityksiltä saan, on sellaista, että hankkeita on hyviä. Uskonkin, että hankkeet ovat hyviä, mutta rahoituksen saaminen on nyt hyvin hankalaa, koska hakemuksia on niin paljon. Ja kuten tiedämme, näiden hakemusten valmisteluun menee paljon aikaa. Hankkeet ovat varmasti hyviä, mutta kaikkia ei voida rahoittaa, joten voimmeko tehdä jotain tämän tilanteen parantamiseksi? Kiitos. Ah, thank you very much. Um, Kiitoksia. Mikä saan lyhyesti lisätä jotakin, arvon komissaari? Seitsemännessä puiteohjelmassa otettiin mukaan joitakin seikkoja, jotka ovat uusia. Me halusimme ne mukaan. Yhden lauseen vastaus seuraavan kysymykseen mielellään. Viisi uutta ajatusta esitettiin yhteensä seitsemänteen puiteohjelmaan. Te sanotte, että kymmenen olisi paras ja yksi erittäin huono ajatus. Ensinnäkin Eurooppalainen tutkimusneuvosto sijoitettiin seitsemänteen ohjelman uutena asiana ja yhteiset teknologia-aloitteet toiseksi. Edistetään teollisuutta, mutta ei liian tiukkoja menettelyitä kohta. Kolmas asia, euro, yhteistä eurooppalaista etua koskevat hankkeet. Neljäs, yhteiskunnalliset haasteet. Se on uutena asia myöskin mukana. Ja sitten riskiin jakoon perustuvat rahoitusvälineet viidentenä. Nyt meillä on sitten Junckerin ohjelma, joka on hyvin samantyyppinen osittain. Mutta kuinka te näette tämän asian? Yhdestä kymmeneen. Aivan lyhyt vastaus. Nämä viisi olivat aivan uusia asioita seitsemäs tutkimuksen potilaassa. Kuinka te niin suhtaudutte? Kymmenen on paras arvosana ja ykkönen on huonoin. Antakaa joku arvosana. Very good, Mr. President. I'll start my, my... Kiitos puheenjohtaja. Lähden teistä liikkeelle. Eurooppainen tutkimusneuvosto 10. Ilman muuta. Tämä on monien mukaan ihan parasta. Yhteiset teknologia-aloitteet yhdeksän, sanoisin, koska kymmenen meni tutkimusneuvostolle. Joten sanon yhdeksän, vaikka se on mielestäni aivan mahtava ja hyvin toiminut hanke. Tutkimusinfrastruktuuri hankkeet kahdeksan sanoisin, koska aika on kulunut kovasti, mutta loista ajatus tämä, mutta täytäntöönpano on vienyt vähän pidempään kuin mitä kuvittelimme. Yhteiskunnan rajat ylittävät haasteet 10. Tämä on valtavan tärkeä innovaation ja tieteen osalta. Ja sitten riskijakorahoitusväline. Antaisin sillekin yhdeksikön, koska se luo tavallaan pohjaa strategisten investointien rahastolle. Ajatus lähti liikkeelle siitä, kun oli puhuttu ensin riskijakorahoitusvälineestä. rahoitusvälineestä tässä nämä ajatukset. Kaikkihan ovat oikeastaan kymppejä, mutta Euroopan tutkimusneuvoston halusin todella pistää nyt sille tasolle, joka on kaikkien tiedossa. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Ihan huippua siis. Sitten ihan lyhyesti. Haluaisin vastata kuitenkin kaikkiin kysymyksiin. Esterymi. Te pekoyritysten merkityksestä. Seitsemäs puiteohjelma teki hyvää työtä tässä 6,4 miljardia euroa pk-yrityksille tämän ohjelman kautta. Tämä on minulla oleva luku, mutta enemmän meidän on tehtävä, meidän on tehtävä enemmän, koska pk-yritykset ovat todella luomassa tulevaisuuden työpaikkoja – Tämä vastaa myös Matiasin kysymykseen, joka koski työpaikkojen luomista. Ja sitten koulutusjärjestelmät, yliopistot. Tämä on myös tärkeä seikka. Meidän on tehtävä paljon enemmän työtä tämän linkin luomiseksi. Sitten arvon jäsen Kodriska. Toivottavasti äänsin tämän oikein, Barbara. Tämä liittyy tähän twinning-ajatukseen. Horisontti 2020, 800 miljoonaa näihin ohjelmiin tähän mennessä vuoden 2015 loppuun mennessä. Noin 169 tällaista tiimihanketta, 533 twinning-hanketta. Uh, really, uh, fantastic. Tämä on mielestäni loistava tulos tähän mennessä. Voin lähettää nämä luvut vielä Puolan osalta. Eli sähköpostilla. Sitten edustaja Lopas. Minusta tuntuu, että jos joku asia on ihan selvä tänä päivänä, niin se on se, että tasapaino on saatava sen välille, mitä yksityisiä, mitä julkisia varoja tutkimukselle, kehitykselle on olemassa. Perustutkimus. Se on ihan selvää, että uusi tällainen tutkimus tarvitsee julkista rahoitusta. Sitä on ylläpidettävä ilman muuta. Horisontti 2020 ohjelma – onkin vahvistanut tätä tukea, koska eurooppalainen tutkimusneuvostoajatus hän on juuri sellainen, että halutaan huolehtia Euroopan johtoroolista tiedon luomisessa ja siksi tarvitaan julkisia varoja. Hyvä parlamentin jäsen, älkää ihmeessä epäilkö. Minä aivan varmasti puollan sitä, että on huolehdittava siitä, että julkisia tutkimusvaroja on edelleen käytössä. Samalla on pidettävä mielessä se, että on oltava mahdollisuus myös yksityisten varojen käyttöön. Nämä varat täydentävät kaikki toisiaan. Sanoitte, että tässä on julkisia varoja, jotka täydentävät muita. No julkiset ja yksityiset varat täydentävät vastavuoroisesti toisiaan. Molemmat ovat tärkeitä. Kun uutta tietoa luodaan, niin pitää vielä voida kehitellä tuotteita. Ja näitä tuotteitahan luodaan sitten yrityksissä. Ja yhden asian haluaisin vielä tähän lisätä. Minä todella haluan että tiede ja innovaatio on tällaista jatkuvaa yhteispeliä. En usko, että meillä on tässä erimielisyyksiä. Edustaja Kävison Ruis, ihan totta. Meidän pitäisi paljon paremmin puhua tästä kilpailu, enemmän puhua tästä kilpailukyvystä että yksi, yhdellä eurolla voi saada 11 euron edestä kilpailukykyä. Ja sitten puiteohjelmasta minulla oli sellaisia lukuja, että 8 prosenttia meni assosioituihin maihin, 60 unionimaihin. Voitaisinko saada parempaa aikaa kansainvälisen yhteistyön kautta? Me voisimme olla avoimempia muun maailman suuntaan. Se olisi mielestäni tärkeää. Ehkä terveysalasta voin lähettää lähettää sähköpostia ja näistä patenteista, koska en muista näitä lukuja nyt ulkoa. Ja sitten lopulta edustaja Virkkunen, teidän kysymyksenne. Oli mielenkiintoista tuo, miten esititte kysymyksen. Sanoitte, että olette yllättynyt siitä, miten hyviä tuloksia saatiin aikaiseksi. Minusta tuntuu, että hyvin tuloksiin liittyy paljon viestejä oppimista. Kun vaikka mainitaan byrokratia, niin minusta tuntuu, että tuo oppi on nyt mennyt perille. Horisontti 2020 on vielä parempi, mutta parantamisen varaa on vielä. Kuulen paljon valitusta ihmisiltä, jotka edelleen sanovat, että byrokratia on liikaa. Joten tämä ajatus yksinkertaistamisen toinen aalto – Tavoitteena on juuri parantaa tätä tilannetta, mutta toisaalta kaikki sanovat, että horisontti 2020 on parempi siinä mielessä, että byrokratia on vähemmän. Ja sitten sanoitte vielä asian, jonka minäkin olen kuullut, että on tällainen käsitys siitä, että tämä on monimutkaista. Ihmiset sanovat, että varmaan tämä on liian hankalaa ja byrokraattista, joten en edes lähde tuon hankkeeseen. Tämä käsitys on saatava muuttumaan jäsenvaltioissa, koska horisontti 2020 on todella erilainen, paljon yksinkertaisempi, mutta kuitenkin joissain maissa on edelleen sellainen käsitys, että tämä on kovin hankala ja monimutkaista. Joten meidän pitää tiedottaa tästä asiasta paremmin. Todella pidin teidän puheenvuorostanne. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että Euroopan kansalaiset saavat hyvää vastinetta rahoille, mutta ei voida lähteä vielä lepäämään laakereille, vaan voimme tehdä paremminkin vielä tätä työtä. Esimerkiksi niin, että pohditaan, miten vielä paremmin tuetaan innovaatioita. Tähän haluaisin päättää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. No, thank you for... Kiitos komission jäsenille. Kiitoksia kaikista näistä vastauksista ja siitä, että olitte täällä tänään. Kuten sanottua, me katsomme, että olen täysin vastuussa tutkimushankkeesta Euroopassa. Hienoa, että olette aina valmis tulemaan ITRE-valiokunnan kuultavaksi joka kerta, kun vain pyydämme teitä tulemaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Thank you, dear colleagues. We go, we are... Hyvät kollegat, nyt me siirrymme kohtaan kahdeksan listalla. Kyse Euroopan tilintarkastustoimistoimen erityiskertomuksen esittelystä, jonka aiheena on energian toimitusvarmuuden parantaminen energian sisämarkkinoita kehittämällä lisätoimet ovat tarpeen. Tämä oli otsikkona. Tarkoituksena on keskustella tilintarkastustoimistoimen jäsenen Phil Wynne Owenin kanssa. Kyse on keskustelusta ja näkemysten vaihdosta sallineet, että näin tämän sen ilmaisen. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on laatinut erityiskertomuksen, joka energian toimitusvarmuuteen. Kyse on sisäistä energiamarkkinoista ja niiden suhteen se on tehnyt yhdeksän merkittävää suositusta meidän kannaltamme. Kiitoksia siitä, että olette paikalla, herra Win Owen. Sikäli kun tiedän, te tulette nyt esittelemään valikunnalle teidän suosituksenne. Tämä ovat kaikkein tärkeimpiä seikkoja puheenvuorostanne meidän kannaltamme. Suositukset tulevat olemaan tärkeitä ITREn tulevassa työssä, koska tämä tieto on meille tarpeellista. Nyt pyydän, että esitätte alustuksenne. Kiitoksia paljon arvon puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet. Kiitoksia tilaisuudesta esitellä teille tämä kertomus tilintarkastustoimistomme nimissä esittelee arvon valiokunnalle. Mukana niin vasemmalla puolella on Erkki Must, työryhmän johtaja. Gareth Roberts on puolestaan on kabinettipäällikköni. Ja haluan henkilökohtaisesti kiittää heitä molempia heidän ankarasta työstään tämän raportin laatimisen yhteydessä. Esittelin tämän samaisen raportin myöskin talousarvioon valvontavaliokunnan viime torstaina 21. tammikuuta. Keskustelu siellä oli oikein hyvä ja jään nyt innolla odottelemaan keskustelua teidän kanssanne ja mielelläni kuulen teidän kysymyksenne. Noin 3,7 miljardia euroa annettiin EUn talousarviosta energiainfrastruktuuria varten kaudella 2007-2020 ja 7,4 miljardia, kaksi kertaa suurempi luku, on määrä antaa 2014-2020 ohjelmakaudelle. Energian toimitusvarmuus on elämisen tärkeä Euroopan kannalta, kun maailma on yhä epävarmempi. Jotta tähän päästään, meidän täytyy saattaa päätöksen energiamarkkinat ja jakaa kesken energiaa, joka meillä on käytössämme. Kuten te tiedätte, energian sisämarkkinoita pyritään estämään siten, että kaasu ja sähkö voi vapaasti virrata Euroopan unionin eri alueiden välillä. Viime hiiletään annettu kolmas energialan paketti hyväksyttiin 2000 2009 vuonna 2011 neuvosto totesi, että energian sisämarkkinat pitää saattaa päätöksensä 2014 vuoteen mennessä. Our audit sought to determine whether... tarkastuksessaan tarkasteli poliittisia toimia, eli täytäntöönpanoja energiamarkkinoilla sitä, kuinka paljon energiaa infrastruktuureihin oli satsattu ja kuinka näillä panostuksilla oli pyritty onnistuttu parantamaan energian toimitusvarmuutta. Käsittelimme vuotta 2007 poliittisia toimia ja rahoitusta tuona aikana. Me teimme neljä tapaustutkimusta e, neljällä eri alueella. Viro, Liettua ja Ruotsi oli yksi tällainen alue, eikä BEMIPä suunnitelma, Itämeren energiasuunnitelma oli tutkimuksen kohtana. Lisäksi tutkimme Bulgariaa ja sen aluetta. Kolmas kohde oli Puola ja neljäs kohde oli Espanja. Henkilökohtaisesti vierailin itse Virossa. Estlink 2 oli hyvä eh, hanke esimerkiksi. Vielä myöskin Bulgariassa ja Puolassa. Meillä oli 15 EUn yhteisrahoitettua hanketta myöskin, jotka me tutkimme. Ja tilintarkastuksessa keskitytty energian siirtoon, sähkön siirtoon ja kaasun siirtoon putkia pitkin ja myöskin kaasun varastointi mukaan luettuna nesteytetty kaasu LNG-terminaalit. Ja mitkä ovat johtopäätöksiämme? Ensinnäkin EUn tavoite, jotta saataisiin energian sisämarkkinat saatettua loppuun vuonna 2014, ei toteutunut. Ongelma on edelleenkin, kun on kyse EUn lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanosta. Esimerkkinä tästä on se, että energialan sääntelijät eivät ole aina täysin riippumattomia, eikä niillä aina ole riittävää toimivaltaa eikä riittäviä resursseja, jotta voisivat tehdä työnsä kunnolla. Merkittäviä eroja on edelleenkin jäsenvaltioiden välillä sen suhteen, miten energiamarkkinat ovat jäsentyneet. Tämä estää sisämarkkinoiden kehittämistä. Voin antaa esimerkin. Tekniset säännöt esimerkiksi ja yhteen liittymättä ovat asioita, joissa on saatu hidasti eri, hitaasti edistystä aikaan. Jotakin edistystä on saatu aikaan, kun on pyritty harsimaan kokoon tilkkutäkkiä, joka koostuu alueellisista, paikallisista ja kansallisista energiamarkkinoista, mutta hyvin työtä on vielä tehtävänä. Voin antaa esimerkin. Esimerkiksi energian tukkuhinnat jäsenvaltioissa, ne ovat hyvin kaukana vielä toisistaan. Toinen johtopäätös. Energiainfrastruktuurit Euroopassa eivät ole vielä sellaisia, että täysin integroitut markkinat mahdollistuvat. Yhden valtion infrastruktuuri voi vaikuttaa energian virtaukseen toiseen jäsenvaltioon, joten jokaisen maan pitäisi olla valmiita toimimaan myöskin kauttakulkumaana. Jotkut yhteenliittymät eivät voi toimia kunnolla, koska kapasiteettirajoituksia on tärkeiden transitmaiden kohdalla. Esimerkiksi Ranska on ongelmallinen. Euroopan tason tarvearviointia ei ole tehty, jotta voitaisiin luoda pohja investointien priorisoinnille energiainfrastruktuurista, kun on kyse. Olemassa olevat infrastruktuurit eivät ole sellaisia, että käytettäisiin täysimittaisesti hyväksi. Esimerkiksi Puolan rajat ylittävä sähkölinja, jonka kokonaiskapasiteetti on yli 5 gigawattia, ei ole käytössä kaupallisia tarkoituksia varten, koska Puolan siirtoverkon harkijata eikä TSOta ovat äh, estänyt sen, että äh, sähkö virtaisi vapaasti Saksan ja Puolan välillä. Infrastruktuurin täysimittainen käyttö edellyttäisi yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa. Joten olemme todenneet, että nyt pitäisi pohtia sitä, miten voitaisiin luoda monikansallisia alueellisia siirtoverkon haltijoita. Sitten rahoitustuki eu talousarviosta. Se on vain vähäisesti pystynyt vaikuttamaan energian sisämarkkinoiden ja energian toimitusvarmuuteen. EU on lukuisia rahoitusvälineitä, joilla voidaan tukea energiainfrastruktuurien rakentamista, mutta yhdelläkään niistä ei ole tärkeimpänä tavoitteena sisämarkkinan luominen. EUn yhteisrahoitus energiainfrastruktuurit EEEPA-hankkeet ovat epäonnistuneita. Taloudellista kasvua ei saatu aikaan lyhyellä aikavälillä tämän suosituksemme on se, että ei nyt sano kaikkea, koska teillä on toimitettu myöskin tämän asiakirjani tiedoksi. Mutta katsomme, mitä komission pitäisi tehdä. Vaikutusarvio, joka liittyy jäsenvaltioiden täytäntöönpanoon, kun on kyse kolmannesta energiapaketista, ja ryhtyä rikkomusmenettelyihin tarpeen vaatiessa jäsenvaltioita vastaan vuoden 2016 loppuun mennessä, eli tämän vuoden loppuun mennessä. Toiseksi jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että niiden kansalliset sääntelyviranomaiset ovat riippumattomia ja niillä on riittävästi resursseja, eikä niiden toiminta ole rajoitettu. Komission pitäisi myöskin varmistaa, että energialan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ASER saa riittävästi valtaoikeuksia, jotta se voisi vaatia sen valta tarvitsemia tietoja. Komission pitäisi myöskin edistää avoimuutta, kun on kyse kaasu- ja sähköalan kaupankäyntimekanismeista. Neljänneksi komission pitäisi nopeuttaa energia-alan verkkokoodien osalta päätöksen tekemistä. Viime viikolla kuulin, että nyt kaksi tärkeää koodia on jumissa. Toinen liittyy tasapainottamiseen, joka on erittäin tärkeää energian sisämarkkinan kannalta. Ja siksi kunnes uutta lainsäädäntöä on saatu, tilanne ei kehity ja on, olisi kenties hienoa tiedä, tietää, missä vaiheessa nyt ollaan. Ja sitten sähköala. Komission pitäisi pohtia sähköalan yhteenliitän, yhteenliitäntöjä markkinatarpeiden pohjalta sen sijaan, että tuetaan kansallista tuotantokapasiteettia. Kaasun osalta komission pitäisi uudelleen arvioida kaasun tavoitemallinnusta kun otetaan huomioon, että kysyntä on epävarmaa. Ja pitäisi myöskin pohtia vaihtoehtoja laimittaisille kaasuputkille, mukaan luettuna LNG-terminaalit, jotka palvelisivat joko yhtä tai useampaa markkinaa aluetta Euroopassa. Lisäksi komission pitäisi määritellä rajat ylittävät energiainfrastruktuurit, jotka ovat kyllä olemassa, mutta niitä ei täysimittaisesti käytetä hyväksi. Komissio pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta jatkuvasti voitaisiin hyödyntää näitä infrastruktuureja täysimittaisesti siten, että me hyödyttäisi energian sisämarkkinoita. Lisäksi pitäisi luoda energia-alan alueellisia siirtoverkon haltijoita. Kuudenneksi pitäisi päätellä rajat ylittävää energiainfrastruktuuri tarvearviointi. Komissio pitäisi itse tehdä arviointia takaa se tehtäväksi kaasun kysyntää pitäisi pystyä paremmin ennakoimaan ja arvioimaan. sen vielä viimeiseksi, että komissio tekisi ehdotuksia sen suhteen, kuinka sen päätöksistä, millaisia päätöksiä voisi antaa, jotta energiahankkeiden valinnan yhteydessä varmistettaisiin se, että energiamarkkinoiden toimivuus ja se varmistetaan energian sisämarkkinoiden valossakin katsottuna. Komissio on jo suhtanut suopeasti suurimpaan osaan suosituksia. Kiitoksia siitä, että sain puhua täällä ja mielelläni kuulen kysymyksiä ja kommentteja. Kiitoksia. Tämä oli er-, erittäin selkeää puhetta. Suurin osa näistä suosituksista kohdistuvat jäsenvaltioihin, mutta osittain myöskin komissioon. Komissionkin täytyy tehdä, tehdä tehtävänsä valtaoikeuksiensa puitteissa pystyykö vaikuttamaan Eurooppa, neuvost, Euroopan Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden ne tekisivät yhteistyötä ja mahdollistaisivat sen, että luodaan energia-alan sisämarkkinat. Olisi hienoa, hyvät kollegat, mikäli teillä on jotakin kysymyksiä tai kommentteja. Edustaja Blanco Lopes ensimmäisenä, olkaa hyvä. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tarjotusta tiedosta. Tässä on kaksi huomiota, jotka mielestäni ovat erittäin relevantteja. Ensinnäkin energia, olemassa oleva energiainfrastruktuuri Euroopassa ei ole vielä niin pitkällä, että sitä voisi monistaa kaikille markkinoille. Lisäksi on paljon työtä vielä, mitä pitää tehdä. Tietyt hankkeet on laitettu takajalle, mikä on vähentänyt EUn energiainvestointeja tai infrastruktuuriinvestointeja. Tämä vaaditaan kattavaa infrastruktuurin kehityksen arviointia EU-tasolla, joten pohdinpa vain, että tarvitaanko vielä lisää tosiasioita, lisää tietoja ja arviointeja, jotta voitaisiin nähdä, mitkä EUn alueet ovat energiasaarekkeita. En tiedä, miten monta perustelua vielä tarvitaan, jotta voimme näyttää, että yhtenäismarkkinat on, eivät sovi yhteen energiasaarekkeiden kanssa. Toiseksi, eikö prioriteettina pitäisi olla näistä energiasarkeista eroon pääseminen? varmasti kaikki tiedämme, mistä tässä puhutaan. Kiitoksia arvon kollega näistä huomioista. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kočinovski. Já velmi děkuji za tu, to přísné posouzení stavu energetiky. I'm here. Yeah. Niin. Ensinnäkin pitäisi arvioida sitä, että mm, voidaanko energia-alalla tehdä näin tiukkaa analyysiä. Minun mielestäni se on kuitenkin oikea-aikainen. Se vastaa todellisuutta energia-alalla. Se on tärkeää meille ja minulla on kysymys teille. Hyvin paljon on jo sanottu tässä mietinnössä, joka mielestäni on erittäin mielenkiintoinen. Haluaisin tietää, missä määrin teidän näkemyksessänne tässä markkinatilanteesta sähkömarkkinoilla siis Euroopassa. Millä tavalla arvioitte epävakauden aiheuttamat riskit, kun tiedetään, että sähköntuotannolla tietyillä alueilla on huippuaikoja, esimerkiksi Saksassa tuulienergian avulla tuotetulle energialle, millä tavalla ne voivat muodostaa uhan muille maille? Se saattaa johtaa sähkön jakelun epävakauteen Euroopassa. And the next Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Edustaja Palcicis seuraava. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, didžiulio padėkos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä hänen alustuksestaan. Olemme myöskin talousarvojen valvontavaliokunnassa puhuneet hänen kanssaan joistakin rahoitusseikoista. Tänäkin päivänä on erittäin tärkeää, että me pureudumme asian ytimeen sen sijaan, että puhumme täällä vain hienoja korulauseita. Viimeaikaiset luvut selkeästi osoittavat, että tilanne on kovin monimutkainen. Me olemme pyrkineet luomaan yhtenäisiä energiamarkkinoita jo viimeisten kuuden vuoden ajan siitä huolimatta on täysin selvää, että komissio on epäonnistunut tehtävässään. Se ei ole pystynyt kunnolla laskemaan energiastrategian tavoitteita Euroopan unionin tasolla. Ilman näitä laskelmia on äärimmäisen vaikeaa määritellä, mitä infrastruktuureja tullaan tarvitsemaan. Hyvin paljon on epäonnistuttu esimerkiksi laadukkaiden hankkeiden valinnassa ja hyvin paljon varoja on mennyt hukkaan, koska jotkut hankkeet on jouduttu keskeyttämään kesken kaiken. Tiedämme, että energialan kolmas paketti olisi pitänyt pistää täytäntöön tai siirtää kansalliseen lainsäädäntöön, mutta 19 jäsenvaltiota tänä päivänä ei vielä ole näin tehnyt. Herra Owen mainitsi joitakin hankkeita. Muun muassa hankkeen, joka liittyy Itämeren alueeseen, ja toisaalta hän puhui Puolan asenteesta. Tällaiset kommentit ja, huolestuttavat ja kyllä yllättävätkin minua jossakin määrin. Mitä tulee aseriin, jonka pitäisi analysoida tilannetta ja tehdä poliittisia suo- suosituksia? Aserilla kuitenkaan ei ole valtaoikeuksia. Sillä ei ole lupaa vaatia tietoja sen valtiolta. Siksi se ei voi tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Siksi aser joutuu useinkin pyörittelemään vain peukaloitaan, eikä se pysty tekemään työtään. Mutta jälleen kerran haluaisin kiittää tilintarkastustoimien edustaja samanaikaisesti kysyisin komissiolta, mitä seuraavaksi tehdään. Tilanne on kovin eriskummallinen. Esimerkiksi LNG-terminaalin suhteen yksi jäsenvaltio on perustanut LNG-terminaalin, mutta sitten toinen jäsenvaltio ei olekaan kiinnostanut Paljon enemmän pitäisi kiinnittää tosiasioihin ja realiteetteihin huomioon täällä valiokunnassakin. Eh, se on kirjo Noujen jätin parusiasi. Συμφωνούμε με τη θέση Mitä näihin eh, kaasukysymyksiin tulee? Osin sitten, kuinka voidaan varmistaa energian saantivarmuus? Ja kuten kyse maakaasusta, sen saanti on erityisen tärkeä kysymys pitäisi pystyä arvioimaan Euroopan unionin kokonaistarve ensinnäkin. Ja se, mitä kertomuksessa sanotaan, oli oikein osuvaa. Esimerkiksi kun on kyse räätylöttävät infrastruktuurit ja jäsenvaltioiden parempi yhteistyö tämän osalta, tämmöisestä tarpeellista. Ja kuinka saatetaan päätöksen energialan sisämarkkinat tai kasaiten loppuun valmiiksi. Tällaisia kysymyksiä ei pidä jättää huomiotta. Ja valtion valvonta on tärkeää ja markkinoiden sääntely on tärkeää, että energian saantivarmuus toteutuu siten, että on myöskin kansallista joustavuutta ja turvallisuus taataan. Tämä edellyttää puolestaan sitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset näyttävät omaa rooliaan. Tämä viitattiin myöskin sääntelyviranomaisiin ja niiden rooliin. Kysyisinkin, mitä haittoja te näette, taikka pulmia, jotka liittyvät energian sisämarkkinoihin. Mitä ongelmia te näette vielä? Ja kun tarkastetaan kansallista sääntelyä ja sääntelyiden toimintaa. Te viittasitte kuuteen jäsenvaltioon. Niiden suhteen tilanne tutkittiin. Olisi tär- tärkeää saada myöskin yksityiskohtainen yksityiskohtaisempikin kuva tilintarkastustoimijoistamelta, mitä mahdollisuuksia jäsenvaltiolla on käytössään, onko myös minkälaista ohjelmasuunnittelua esimerkiksi, sen varmistamiseksi, että saataisiin eh, tietoa muistakin sen valtiosta. Esimerkiksi Kyproksen tilanne pitäisi analysoida. Kertomuksessa ne te poimitte esiin, että se on tällainen epätyypillinen energiasaareke, joka on kaukana suurista suurinokan energiaverkostoista. Tarpeellisia infrastruktuureja pitäisi kehittää ja maakaasua pitäisi voida käyttää mikäli tehtäisiin Kyproksella, saattaisikin yhtäkkiä olla merkittävä rooli ei pelkästään energian sisämarkkinoiden, energian toimitusvarmuuden, vaan myös energian turvallisuuden kannalta Euroopan unionin tasolla. Vielä lopuksi, mitä te sanotte lopuksi, on mielestäni hyvä asia. Tässä viitataan LNG-terminaaleihin ja säästöihin ja sitä, siihen, kuinka voitaisiin nestekaasua paremmin hyödyntää näiden avulla itäiseltä välimeren alueelta voitaisiin myöskin etsiä uusia mahdollisuuksia tätä varten. Well, also, first of all... Kiitos kollega Kufur. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, kiitos tästä loistavasta erityiskertomuksesta ja hyödyllisistä suosituksista ja johtopäätöksistä. Totta kai olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että kaiken kaikkiaan tässä nähdään, että tähän mennessä energiamarkkinat eivät toimi. Ja askeleita tarvitaan ennen kuin on edetty riittävän pitkälle. Pidin noista esimerkkeistä, esimerkiksi siitä, missä ongelmia on. Mainitsit Ranskan ja muita paikkoja. Voisimmeko kuulla enemmän näistä esimerkkeistä, koska tarvitsemme paljon konkreettisia esimerkkejä siitä, missä ongelmia piilee. Hienoa myös, että mainitsitte suosituksessa kaksi esimerkiksi markkinasääntelykertomuksen aserilta. Riittää onko riittävästi tietoa markkinoiden valvonnasta. Sitä hankkeella jäsenvaltiolta keräten voidaan sanoa, että ESER-kysymys kaiken kaikkiaan on tärkeä. Tarvitaan riittävästi, ei ainoastaan mandaattia, vaan myös resursseja toteuttaa työtään. Mitäköhän komission tästä mieltä? No sitten pullonkaulat jäsenvaltioiden välillä, ne mainittiin, mutta sen lisäksi haluaisin vielä lisätä, että pullonkauloja on myös jäsenvaltioiden sisällä. Suuremmissa jäsenvaltioissa pullonkauloja on maan sisällä ja tämä luo esteitä energian sisämarkkinoille. Ja sitten lopuksi alueelliset TSOt. Hyvä suositus mielestäni. Vaikka luultavasti vaikea saada tätä aikaan, lyhyellä aikavälillä. Mutta toivoisin, että voisimme kuulla vähän lisää siitä, miten tuo suositus alueellisista TSOista voitaisiin toteuttaa. Kiitos. Kiitos arvon kollega. Tietystikin kyse on myöskin rikkomusmenettelyistä. Esiin otetaan yhteisen tuomioistuimen mukanottamisesta. Se on viimeinen askel, mutta sitä ennen voidaan ryhtyä menettelyihin. Klaus-Dieter Borgharta joka on energiapääosaston ja energian sisämarkkinoista vastaavan pääosaston edustaja. Kenties häneltä voitaisiin kysyä vastausta kysymykseenne, minkälaisia ehdotuksia teillä on, etenkin mikäli halutaan kannustaa tai pakottaa jäsenvaltioita edistämään energian sisämarkkinoiden syntymistä. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisa herra Owen ja valikunnan jäsenet. Ensinnäkin komissio haluaisi kiittää Rauen ja hänen tiimien tästä erityiskertomuksesta. Pitkälti olemme samaa mieltä näistä löydöksistä ja sama koski myös suosituksia. Kuitenkin minun on painotettava sitä, että monet suosituksista, jotka aivan oikein siellä ovat kertomuksessa, ovat jo komissiossakin asioita, joita on ajettu eteenpäin ja kohta saadaan jo valmiiksikin. Haluaisin painottaa, voi altakaa tosi mikki. Haluaisin painottaa muutamia seikkoja, jotka ovat tulleet esiin myös valiokunnan jäsenten puheenvuorossa. Sisämarkkinoiden saattaminen loppuun. Ihan totta, emme ole vielä ihan valmiita tässä työssä. Vuonna 2014 oli tarkoitus päästä tähän vaiheeseen, mutta meidän pitäisi katsoa nyt eteenpäin. Ja nyt toteuttaa tarvittavat toimet, jotta sisämarkkinat saadaan päätöksen mahdollisimman nopeasti. Jäämme täysin huolenaiheet, jotka ovat erityiskertomuksessa ja joita jäsenet ovat esittäneet. Aivan ensin on huolehdittava siitä, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat kolmatta energiapakettia. Tässä voin sanoa, että viime vuoden syksynä saatiin päätökseen – jokaisen jäsenvaltion energialainsäädännön tarkastelun. Ja mitä kolmanteen energiapakettiin tulee, nyt on aloitettu kaikki rikkomusmenettelyt. Ne ovat tietenkin eri vaiheissa. Jotkut tapaukset ovat tuomioistuin käsittelyssä nyt. Joissain vasta valmistellaan ja kirjelmöidään ja ne menettelyt, jotka on saatu päätökseen, ovat tämän pilottikirjeen vaiheessa. Eli nyt käymme läpi tämän menettelyn kaikkien sääntöjen mukaan. Sitten 11. Olen vähän pahoillani siitä, että suhtauduttiin niin kriittisesti. Ei tilanne ole niin huono. Kaasun osalta neljä viidestä on nyt paikallaan toiminnassa ja tariffikysymys on vielä kesken, mutta se lähtee komitologiamenettely maaliskuussa. Sähkön osalta 9 koodia ja niistä neljä on saatu päätökseen komitologiamenettelyssä. Kolme on yhdistetty yhdeksi ja saadaan komitologian menettelyn ensi kuussa. Joten kaksi jää jäljelle ja herra Owen on pyytänyt minua vähän kertomaan siitä, mitä aiomme tehdä ja miksi tässä ei ole vielä edetty. Eh, Tämä on yksi ratkaisevista koodeista sisäisen, sisäisten sähkömarkkinoiden osalta ja myöskin uusiutuvien energialähteiden osalta ja myöskin tuo hätä ja restaurantikoodi. Näiden osalta on odoteltu vähän, koska kuten tiedätte, me valmistelemme lainsäädäntöehdotusta markkinasuunnitteludirektiiviä en, sähkömarkkinoille ja samalla ehdotamme uutta asetusta, joka liittyy sähkön toimitusvarmuuteen. Ja nämä kysymykset liittyvät hyvin tarkkaan näihin aloitteisiin. Ja ihan aluksi meidän on katsottava, mitä on esitettävä lainsäädäntönä ja mikä voi jäädä näihin kodeihin. Tämä työ on lähes saatu päätöksen ja tässä on päätökseni, herra Owen. Me emme hidastele, mutta me lähdemme liikkeelle työn kanssa jo ja lähdemme ajamaan komitologian menettelyitä vielä tämän vuoden ensi puoliskon aikana meidän piti vain selvittää, mihin tarvitaan lainsäädäntö, mutta tämä työ on saatu nyt päätöksen ja nyt etenemme normaali reittiä. Kaiken kaikkiaan siis Tinalle ei ole niin huono. Monet suositukset, joita teiltä saamme, ovat jo työn alla tai saatu jo päätöksen infrastruktuurin osalta. Sitten sanotaan, että ei ole kaiken kaikkiaan tarpeiden arviointia, niin tämä menee vähän liian pitkälle tämä kannanotto. Kymmenen vuoden verkoston kehityssuunnitelma, siinä se on, mutta tämä sanottua, niin olen kyllä samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kanssa ja tällä esitetyn kannan kanssa siitä, että meidän tulisi paremmin priorisoida hankkeita. Ajattelen myös sitä, miten monta PCItä meillä on käytössä. Sitten e-asetus voidaan avata ensi vuonna ja toimia juuri niin. Todeta, mitkä ovat sellaisia PCIitä, jotka ovat välttämätöntä, jotta saadaan energiamarkkinat päätökseen. Ensimmäinen kategoria, sitten toisessa kategoriassa toiset. That are at the border from the EU. Yleistä koskevat hankkeet. Siis ja kolmantena sitten ajatellaan kolmansia maita, energiayhteisöä. Rajat ylittävää infrastruktuuri on saatava täysin käyttöön. Kyllä, olette aivan oikeassa, kun viittaatte tähän käänteisen virtaukseen. Se on vähän hankalampaa, kun on pit, pidemmät sopimukset. Sitten sähköön keskittyminen. Kyllä, huomaan, että minulla ei enää paljon puheaikaa, mutta strateginen infrastruktuuri sitten mainitsitte tämän samoin kuin jäsenet ovat liittäneet tähän tämän asian LNG. -hän. LNG-strategiaa paperissamme tulette näkemään konkreettisia toimia tämän hankkeen toteuttamiseen, jotta voidaan hyödyntää nesteytettyä maakaasua paremmin. Ja sitten hallintokysymyksistä. Aserille enemmän toimivaltaa, kyllä. Ja se näkyy myös meidän ehdotuksestamme, joka saadaan Sähkömarkkina ehdotuksessa ennen vuoden loppua. Me haluamme lisää toimivaltaa Aserille ja haluamme huolehtia siitä, että Aserilla on myös suora pääsy tarvittavaan tietoon. Ei ongelma ole tässä jäsenvaltioiden kanssa. Ongelma liittyy TSOihin, alueelliset TSOt. Olen aivan samaa mieltä jäsenen kanssa, joka sanoi, että tähän päästään myöhemmin. Ihan totta, markkinat huolehtivat tästä. Tätä ei saisi nyt pakottaa, mutta me vaadimme kyllä alueellista yhteistyötä TSOiden kesken ja luodaan alueellisia keskuksia, joissa TSOiden on toimittava yhteistyössä. Ja sitten lopuksi. Ja tämä on kohta, jossa komissioille suositusta seurannut ehdollisuus, jota tuomioistuin esittää tilintarkastustuomioistuin, sanotaan, että ei rahoitettaisi hanketta, joka liittyy jäsenvaltion, jossa ei ole kunnolla toimivia markkinoita noudattaen kolmatta energiapakettia. Meillä on perustavanlaatu oleva ongelma tässä. Verkkojen Eurooppa-varoja ei anneta jäsenvaltioille, vaan yksittäisille yrityksille ja TSOille. Ja me olemme sitä mieltä, että yleinen ehdollisuus haittaisi yrityksiä TSOita – jotka eivät ole vastuussa siitä, miten jäsenvaltio täytäntöpanee kolmatta energiapakettia. Ja tämä myöskin lykkäisi monia tärkeitä hankkeita. Mutta minä olen Raonin kanssa käynyt vähän yksityisemmin keskustelua. Hän on antanut minulle pohtimisen aihetta. Tänään voisin ajatella, en yleistä ehdollisuutta, mutta kun arvioimme verkkojen Euroopan välineen varoja, joita hankkeelle myönnetään, meillä on tietyt kriteerit, jotka linkitetään rajat ylittävään vaikutukseen. Voisin laajentaa ehkä tätä kriteeriä sanomalla, että tässä kriteerissä on otettava huomioon myös se, onko tässä monessa jäsenvaltiossa kunnioitettu markkinasääntöjä niin, ettei voida estää sitä, että täysin käytetään tehokkaasti infrastruktuuria. Eli tämä menisi sinne arviointiin mukaan ja annan tässä vielä esimerkin. Nolla. Viidestä pisteestä näin arvioimme asioita, jos jossain jäsenvaltiossa olisi vientikielto, koska tämä selkeästi tuhoaisi tämän infrastruktuurin tehokkaan käytön. Eli jos tilintarkastustuomioistuin voisi ajatella, että tätä ei tehdä horisontaalisesti, vaan kohdentaen verkkojen Euroopan arvioinnin yhteydessä kohdennetusti, niin silloin komissio voisi kyllä hyväksyä myös tuon yhdeksännen suosituksen, jota tähän mennessä ei ole toteutettu sitten. Mm lyhyesti kollegoiden puheenvuoroihin. Energiasaarekkeista pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä eroon. Tämän pitäisi olla prioriteetti ja onkin eksplisiittisesti CEF-rahoituksen, Verkkojen Eurooppa-rahoituksen tavoite. Me olemme saaneet kaksi menestyksekästä hanketta tässä aikaiseksi. Puolan ja Liettuan välinen yhteys. Me olemme tuon kaasussaarekkeen näin saaneet loppumaan – ja sitten Viron ja Suomen yhteyden kautta saadaan myös tuo Suomen kaasusaareke loppumaan. Tämä on siis prioriteetti ja me alkoimme lähinnä verken Eurooppa-välinen varoja tähän. Ja sitten vielä pullonkaulat, siihen viitattiin. Edustaja Turunovski otti esiin myös tärkeän asian hän puhui siitä, miten saattaa syntyä haittaa muille verkostoille. Me otamme tämän huomioon markkinasuunnittelualoitteemme yhteydessä. Siinä puututaan myöskin siihen, miten hinno, hinnat määritellään. Uskoisin, että näin olen parhaani mukaan vastannut kysymyksiin. We, Kiitoksia, herra pääjohtaja. Tämä on täysin selvää että te olette todellinen asiantuntija, kun on kyse energian sisämarkkinoista. Nyt haluaisin esittää teille Win kysymyksen. Haluatteko vastata tai kommentoida ja mihin suuntaan te haluaisitte viedä asioita tilintarkastustoimistoimen nimissä? Thank you to the member. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia hyville jäsenille ja valiokunnalle kaikista kommenteista. Jos sopii, niin vastaan lyhyesti jokaiselle valiokunnan jäsenelle erikseen, joka on ottanut esille huomioita tai kysymyksiä. Ja sitten lyhyesti kommentoin myös komission vastausta. Ensinnäkin Blanco Lopez mielestäni puhui siitä, että EU vähentää investointeja. Itse asiassa tässä t- viittasin Dublinin, mutta tärkeää on, että EU-rahoitus, joka on saatavilla, on itse asiassa aika pieni osa kokonaisrahoituksesta markkinoilla. Esimerkiksi laskelmiemme mukaan keskimäärin noin 0,6 miljardia euroa vuodessa viimeisen rahoituskauden ajan. E, ehkäpä kaksinkertainen uudessa rahoituskaudessa. Kuitenkin yhteiset investoinnit ovat yhteensä noin 14 miljardia. Ja se ei ole kaikkein suurin osa tätä rahoitusta, mutta se on tärkeä osa kuitenkin, kuinka halutaan komission puolelta investoida veromaksajien rahoja, jotta saataisiin aikaiseksi vipuvaikutus. Siitä syystä on tärkeää, että saamme nämä investointikysymykset hoidettua oikein. Tämä on se asiayhteys, jossa olemme näitä käsitelleet. Jokaista euroa venytetään niin pitkälle kuin voidaan ja jokaista hanketta täytyy arvioida, jotta varmistaudutaan siitä, että oikeat hankkeet on investoitu Tojenovski siis sitten käytti sanoja tiukka ja ankara, kun hän puhui tästä esityksestä, niin minä en haluaisi jättää sellaista vaikutelmaa, mutta meidän työnämme on tilintarkastustuomioistuina esittää asiaa tasapainoisesti pohjautuen tosiasioihin. Ja varmasti hän ja muut ovat samaa mieltä kanssani, että meillä on vielä pitkä matka kuljettavana sisäisen energiamarkkinoiden täyteen, täytäntöönpanon. Hän esitti erityisen kysymyksen, joka koskee epävakausvaaraa ja viittasi Saksan tuulienergiatuotantoon, joka saattaisi haittaa tuo selkeästikin uusiutuva energialähteitä koskeva kysymys öö, näissä on tärkeä ja sitä on korostettu täällä. Mutta tietysti sisäiset energiamarkkinat laajemmallakin maantieteellisellä alueella on tärkeä asia, koska se diversifioi tätä riskiä. Silloin kun tuulee puhalla toisella, niin ehkä siellä paistaa aurinko ja niin poispäin. Kun meillä on laajempi verkosto, niin varsinkin energiapuolella, niin silloin voidaan tätä riskiä halventaa sillä tavalla, kun yhdistytään. Siksi energiamarkkinat on hyvä ajatus varsinkin puolalais-saksalaisyhteydessä jonkunnäköiset alueelliset järjestelyt siirtoverkohaltijoiden parissa olisivat tärkeitä. Silloin puolat voi, puolalaiset voisivat hyödyntää matalahintaisempaa energiaa, voisivat saada parempia ja enemmän investointeja sisäisen puolalaisen verkostonsa ja voisivat näin myöskin jotenkin vastata energian tarjonnan ennakoimattomuuteen. Kiitoksia, että olette täällä myös kuunnellut kahteen kertaan minun näkemyksen. Olette kovin kiltti näissä huomioissanne. Kolmannen paketin transponoinnin suhteen ymmärsin eilistä lähtien, kun kappaleessa 31 päivitettiin jotakin lukuja, mutta se vastasi sitä, mitä komissio sanoi, niin käsittääkseni meillä on nyt noin ne kymmenen jäsenvaltiota, jota artikla 258 on ajettu rikkomusmenettelyyn ja ehkäpä vielä 15, joiden kanssa käydään vuoropuhelua tämän seurauksena. Ja vielä saattaa olla, että muutama mm, on sellainen, että täytyy katsoa, että lähettääkö niille tällainen kirje myöskin. Aika paljon ongelmia ratkaistavana. Ilahduttava oli kuulla komission vakuutukset siitä, että mm, se on tietoinen asioista. Lisäksi on mukava kuulla, kun komissio puhuu siitä, että se antaa riittävästi valtuuksia, jotta voidaan saada se tieto käyttöön, jota tarvitaan, että olemassa olevat tehtävät voidaan hoitaa. Ja uudet toimivaltuukset, en nyt menisi ihan niin pitkälle, mutta ymmärrän, että niitä tarvittaisiin. Minusta komissiolla on tärkeämpi rooli myös tulevaisuudessa. Silikki otti sen jälkeen, kysyi kansallisista sääntelyviranomaisista. Meillä on aika paljon todisteita tässä mietinnössä siitä, että, että ne eivät ole riippumattomia eikä niillä ole riittävästi voimavaroja osallistumaan neuvotteluihin, jos niistä aiotaan oppia jos aiotaan toimia niin, että jäsenvaltiot voivat oppia toistensa virheistä ja hyvistä käytänteistä. Kysyitte siitä, että voisinko kertoa lisää muista jäsenvaltioista, hän taisi mainita erityisesti Kyproksen. No kaikkea voi yhdessä kertomuksessa tehdä, se on hyvin laajainen kertomus. Vastaan myös kahdesta muusta kertomuksesta, jotka ensi vuonna tulevat esille. Otan, mm, mainitsen ne tässä, koska ne ovat tärkeitä tälle valiokunnalle. Aion tutkia sitä, miten sitoudutaan käyttää 1 euro viidestä koko EU-budjetissa ilmastokysymyksissä. Ja sitten Slovakia, Bulgaria ja Liettuan alueella tapahtuvaa ydinvoimalaitosten purkukysymyksiä käsitellään myöskin. Sikliotisin näkemys, että tämä on erityisen mielenkiintoista varsinkin Kyproksella. Kaksi viikkoa sitten julkaisimme myös vuoden 2016 tueohjelmamme ja tilintarkastustuomioistuimena olemme ottaneet nimenomaan energia- ja ilmastokysymykset tärkeänä osana siinä esille. Ja sitä heijastellaan myös EU 2020 agendassa. Olen vastaava jäsen, joka tekee energia ja ilmastoa koskevan yleiskatsauksen ensi vuoden kevään, kevääseen mennessä. Tässä yhteydessä ehkä katson myös tätä Kyproksen kysymystä, jonka hän otti esille. Sillä nämä todelliset energiasaaret ja saarekkeet ovat mielenkiintoisia alueita energiaunionissamme. Mr. Kofort, kiitoksia näistä kommenteistamme ja esimerkkeistämme. Niitä on paljon otettu esille täällä. Ja teillä on myöskin ihan tällaisia paperikappaleita saatavana. Voi myös tarjota, että joko minä tai yksiköjohtaja, niin mielelläni täällä keskustelen kenen hyvänsä valiokunnan jäsenen kanssa, jos teillä on asiantuntemusta energiakysymyksistä ja voin kertoa teille lisää näistä hankkeista yksityiskohtaisemmin. Sitten jos katsotaan niitä alueita, mitkä ovat kaikkein potentiaalisempia kauttakulkualueiksi sekä omien kuluttajien että muiden jäsenvaltioiden kuluttajien eduksi, niin taisin ottaa kaksi suuraa esille. Eikä tämä nyt ole mitään kritiikkiä, tämä on vain tosiasioiden toteamista. Ranska on potentiaalisesti erittäin tärkeä kauttakulkumaa sekä sähkö- että kaasukysymyksissä, mutta rajoitteita on olemassa myös Ranskan sisämarkkinoilla sen suhteen, miten paljon kapasiteettia siellä on. Ja samoin myös Puola. Sielläkin on rajoitteita siitä, että miten voidaan hyödyntää olemassa olevia yhdistymiä Puolassa, varsinkin koillisalueella. Ja Komissio tietysti tunnustaa, että hyvin monissa hankkeissa kysymys on siitä, että priorisoidaan hanketta nimenomaan jäsenvaltion sisällä, jotta nämä pullonkaulat voidaan poistaa. Alueelliset eh, siirtoverkohaltijat, miten se saadaan tapahtumaan? Pyrkisin tässä hyödyntämään parhaita käytäntöjä. Ruotsi, Tanska ovat siinä suhteessa hyviä. Estlink 2, suomalaiset ja virolaiset siellä, niin siitäkin voidaan oppia, miten menee hyvin ja myös niistä virheistä, Puheenjohtaja otti esille rikkomusmenettelyn. Komissio on käsitellyt sitä. Olen kiitollinen Burkhardtin kommenteista. Ja minua kiinnosti tämä arviointi näistä suosituksista komissiossa, jonka komissio on alun perin hylännyt. Olen kiitollinen myös lisäpohdinnosta tässä suhteessa. Mielestä se tunnustaa hyvät tosiasiat ja tässä yhteydessä tiedän, että komissaari Sefcovic on tehnyt aivan selväksi, kun hän käsittelee käsittääkseni Nord Stream 2 tai sitä voidaan soveltaa Isomäkin. Hän sanoi, että EU tukee infrastruktuurihankkeita vain silloin, kun ne ovat energiaunionin perusperiaatteiden mukaisia. Minun mielestäni tämä on kyllä ydinajatus ja olen kiitollinen kuullessani, että virkailijatkin ajattelevat, että asia on nimenomaan näin. Me voimme vain kommentoida sitä, mitä näin. Mä olen kiitollinen kysymyksistä ja toivottavasti nämä vastaukset antavat jonkun verran suuntaa sen suhteen, mihin mennään. of common in- Kiitoksia yhteistä etua koskevat hankkeet, PCI. Joskus on epäselvää, mistä puhutaan. Yhteistä etua koskevat hankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä. Äärimmäisen tärkeitä. Joten kiitoksia paljon hyvät ystävät tästä eri, erinomaisesta keskustelusta. Tär- aihe oli tärkeä, energian sisämarkkinoita. Kiitoksia erityisesti tiintarkastustoimistoimille ja sen panokselle tähän keskusteluun. Kiitos paljon. Uh, well, next point. Seuraava asia esityslistalla on kohta numero yhdeksän. Kysyn tutkimuksesta, joka, joka nähdään Space Market Uptake. Sen esittää Laura Del Ponte, joka edustaa CSIL tutkimuskeskusta Center for Industrial Studies. Me esitimme kysymyksen ITRE-valikunnan nimissä poliittiselle osastolle ja tutkimus, jonka poliittinen osasto laati ITREn pyynnöstä, on nyt kyseessä. Ja otsikko on todellakin Space Market Uptake. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida toimenpiteitä, jotka tarvittaisiin, jotta voitaisiin luoda ja vahvistaa kysyntää – avaruutta koskevan tiedon osalta. Kyse on avaruuspolitiikkamme tulevaisuudesta. Ja tiedostetta saadaan eurooppalaisista lippulavahankkeista, Kopernikuksesta ja Galileosta, niin on käytetty hyvin paljon rahaa. Ja Koperniksen ja Galileon satsatut rahat ovat suuria summia ja on tärkeää, että niiden avulla saatua tietoa käytetään myöskin hyväksi. Tervetuloa tutkimuksen esittäjälle Rouva Tilmontelle. Nyt te voitte esitellä meille, mistä on kyse. Voitte esitellä tämän kertomuksen tai tutkimuksenne tulokset tästä aiheesta Space Market Uptake. The floor is yours, madam. Yes. Uh, thank you very much for this nice introduction. Um, Kiitoksia tästä mukavasta alustuksesta. Olen jäsenet täällä tänään paikalla kertomassa teille tämän erittäin mielenkiintoisen tutkimuksen lopputuloksesta avaruusteknologian olemassaolosta. Miksi tämä tutkimus on niin tärkeä EUlle ja EUn kansalaisille? Me tiedämme, että tähän mennessä viimeisen kymmenen vuoden ajan Euroopan unioni on käyttänyt noin 6 miljardia euroa rakentaakseen omaa avaruusinfrastruktuuriaan. Ja tämänhetkisen rahoituskauden aikana 11 miljardia on korva merkitty tähän tarkoitukseen. Nämä investoinnit ovat olleet perusteltua varsinkin siksi, että tarvitaan Euroopan unionissa autonomista ja riippumatonta avaruusinfrastruktuuria ja toiseksi, koska satelliittipohjaiset palvelut ja tuotteet ovat mukana edesauttamassa Euroopan kasvustrategiaa. Jotta tämä tapahtuisi, on oleellista, että sosiotaloudellisia etuja arvioidaan. Ja nimenomaan tämän tutkimuksen tavoitteena on se, että katsotaan sitä, mitä ovat ne mahdolliset toimintamallit Euroopan unionille, jotta voidaan viedä eteenpäin avaruustietoa enemmän sekä julkisella että yksityisellä puolella. Ja yhdistämme tässä suhteessa eri, erilaiset tietokannat. Teimme analyysin, joka pohjautuu markkinatietoihin, tapauskohtaisiin tietoihin, poliittisiin asiakirjoihin ja asetuksiin. Samalla sisällytimme siihen myös eri sidosryhmäkategoriat, mukaan lukien loppukäyttäjät. Olemme todella kiitollisia kaikille niille ihmisille, jotka olivat mukana tässä tutkimuksessa. Heidän asiantuntemassa tietonsa tarjosi meille todella tärkeää tietoa. Mikä EU-investointi sitten on avaruusinfrastruktuurissa? Ensinnäkin meillä on kaksi lippulaiva-aloitetta. Yksi on Galileo ja toinen Kopernikus. Galileo on eurooppalainen navigointisatelliittijärjestelmä, joka tarjoaa paikannuspalveluita. Se vastaa Yhdysvaltojen GPS, mutta se on kehitetty pelkästään siviilipuolella. Se on integroitu EGNOSin, joka parantaa GPSn tarkkuutta ja luotettavuutta, ja se on jo toiminnassa. Se muodostuu 30 satelliitista ja maainfrastruktuurista – Yksi kolmasosa satelliiteista on jo laukaistu. Kopernikus on toinen asia, se on maapallon observaatiojärjestelmä, joka tavoitteena on mahdollistaa maapallon tarkkailu avaruudesta. Sen tavoitteena on tarjota geospesifistä tietoa julkisen päätöksenteon tueksi. Se tarjoaa tietoa kuudella eri alueella, ilmakehä, meriympäristö, maanvalvonta, ilmastonmuutos – hätätilanteet ja kansalaisten turvallisuus. Kaikkia näitä eri asioita ollaan kehittämässä. Ne tarjoavat alustavia palveluita ja viedään päätökseen vuoteen 2020 mennessä. Se on ainakin tarkoitus. Kun sitten puhutaan noista loppukäyttäjistä, niin mm, sillä tarkoitamme niitä yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita erilaisille yksityisille käyttäjille. Nämä yritykset yleensä eivät liity tavanomaiseen avaruusmarkkinaan, mutta ne ovat riippuvaisia siitä, jotta voivat tarjota satelliittisignaalia, Galileo-pohjaisia sovelluksia tai ja ilmakuvien tarjoamiseen. Voimme todeta, että molemmat markkina-alueet ovat kasvussa ja pk-yritykset ovat niissä tärkeässä asemassa, erityisesti lisäarvopalveluiden tarjoamisessa. Samalla saamme huomata, että kun verrataan tätä Yhdysvaltoihin, niin loppukäyttäjien markkina-alue on ollut paljon pienempi kuin mitä odotettiin. Tämä on erityisesti seurausta siitä, että Euroopassa on paljon pienempi ja fragmentoituneempi, pirstaloituneempi markkina-alue. Me tarvitsemme erilaisia sopimuksia ja Yhdysvalloissa yritykset ovat sen takia rahoituksellisesti kestäviä. Kahdella markkina-alueella on myös erityispiirteet navigointia ja mm, puolella. Tämä on se markkina-alue, joka on jo kehittynyt markkina-alueena Varsinkin tunnette varmasti ajoneuvossa käytettävät satelliittinavigointijärjestelmät. Galileo-järjestelmä on paikannusjärjestelmä ja sitä käytetään esimerkiksi älypuhelimissa. Myös kaksi muuta kasvun vauhdittajaa Galileo-pohjaisiin sovelluksiin voisivat olla asioiden internet ja kuljettajavailla olevat ajoneuvot itse ajavat ajoneuvot. Nämä ovat tietysti vielä aivan uusia markkina-alueita, kehittyvät nopeasti, mutta muuttuvat myös nopeasti mukautuakseen uuteen teknologiaan ja liiketoimintamalleihin. Tässä vaiheessa voidaan sanoa, että julkiset ja toimielin asiakkaat ovat johdossa, kun taas tällaisilla niche-markkinoilla ovat kuluttajatkin olemassa. Kaksi toimialaa, joilla on suuri kasvupotentiaali, ovat maatalous ja henkivakuutukset. Paikannusjärjestelmien tarjoaminen paikannustietojen ja digitaalisten kartoituspalveluiden avulla ovat tärkeässä asemassa. Kun olemme näitä tutkimuksemme tehneet, olemme myös tarkastelleet satelliittidatan hyödyntämistä Euroopassa. Olemme luokitelleet nämä löydökset viiteen eri kategoriaan. Politiikka, markkinat, hallinnointi, tekniset kysymykset ja tietojen puute. Ne on luokiteltu eri tärkeysjärjestykseen. Haluaisin ottaa kaikkein suurimmat rajoitteet esille. Ensinnäkin haluaisin keskittyä siihen, mitkä meidän mielestämme ovat yhteisiä haasteita molemmille palveluille, jotka perustuvat Galileon ja Kopernikuksen. Ensinnäkin olemassa oleva EU-teknologia. Galileossa ongelmana ovat lähinnä se, että suurin osa sovelluksista, joita on kehitetty, ovat nyt GPS-pohjaisia. Ja toiseksi on olemassa vaara siitä, että ollaan liian riippuvaisia varusteita, varusteita, joita ei valmisteta Euroopassa. Kopernikuksen kohdalla tilanne on toisenlainen. Suurin vaara, joka on syntynyt on se, että Kopernikusta pidetään toisena avaruustiedon tarjoajana yhdysvaltalaiselle IT-yritykselle siksi, että jotta voitaisiin hallinnoida, varastoida ja käsitellä sitä valtavaa tietomäärää, jota Kopernikus tarjoaa, tarvitaan erittäin suuri varastointi- tai säilytys, tallennuskapasiteetti ja tietokonekapasiteetti. Yhdysvaltalaisilla Google, Microsoft ja Apple-tyyppisillä äh, yrityksillä on tässä suhteessa paljon enemmän kehitystä takana kuin eurooppalaisilla. Toiseksi pirstaloituminen. Jos verrataan eurooppalaista markkina-aluetta Yhdysvaltoihin, saadaan nähdä, että kansallisen turvallisuuskysymysten vuoksi ja kansallisen ähm, teollisuuspolitiikan vuoksi Yhdysvaltain markkinat ovat vähemmän hajautuneita. Ja kun katsotaan julkisia hankintoja, saadaan nähdä, että yleisesti ottaen kansallista kilpailijaa suositaan. Haastattelussa mä kävin myös ilmi se, että teollisen edustajat, elinkeinoelämän edustajat olivat, eivät olleet riittävästi mukana, eivätkä myöskään loppukäyttäjät. Tämä erityisesti näkyi mm kehityksen aivan alkuvaiheessa näissä kahdessa ohjelmassa, varsinkin kun puhutaan kopennuksen palveluiden kehittämisestä. Se, mitä ihmiset havaitsevat, on, että Euroopan avaruusvirasto ja Euroopan unioni on seurannut näitä ohjelmia kehittäessään sitä, neuvoita, eh, tai niitä tarpeita, joita löytyy tieteen puolelta, eikä riittävästi seurannut markkinoiden tarpeita. Tämä ei myöskään vertaudu hyvin, jos katsotaan vertailukohtana Yhdysvaltoja, jossa loppukäyttäjien neuvonantoja jatkuvasti käytetään palautteen antamiseksi, kun kehitellään tämän kaltaisia ohjelmia. Sitten meillä on erityishaasteita jokaisessa ohjelmassa Galileon kohdalla – saadaan nähdä, että syntyy mahdollisia viiveitä uusien satelliittien laukaisussa. Se on ehkä kaikkein kriittisin kysymys siitä syystä, että Euroopan globaalin satelliittiviraston mukaisesti 40 prosenttia satelliitista on jo Galileon valmiita, eli elinkeinoelämä investoi jo. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että ei luoda sellaista lisäturhautumista – tai toiveita, joita ei pysty, toiveita, joihin vastaamaan. Samalla teollisuuden edustaja satelliittinavigointimarkkinoilta sanoo, että riittävästi tukea ei ole saatavilla Euroopan unionista. Kopernikuksen kohdalla meillä on toisenlaiset kysymykset. Kaikkein tärkein niistä on tietojen saanti ja tietopoli- tietokantapolitiikkaa. Sen politiikka hyväksyttiin vuonna 2013 ja siinä todettiin, että Kopernikus tiedot pitää olla avoimesti saatavilla. Se on hyvä asia, mutta ongelmana on se, että pääsy näihin tietoihin on erittäin hankalaa, jos vertaista vaikka siihen tietoihin, joita Yhdysvalloista saadaan. Tämä on siitä syystä, että käyttöjärjestelmä ja rajapinta ei ole käyttöystävällinen, prosessit eivät toimi ja tietoja ei varastoida eikä säilytetä tehokkaalla tavalla. Kopernikuksen toinen ongelma on monimutkainen hallintojärjestelmä. Siitä syystä, että meillä on paljon eurooppalaisia virastoja, jotka vastaavat Kopernikuksen ydinpalveluiden tarjoamisesta. Mikä sitten on ollut Euroopan unionin vastaus näihin rajoitteisiin? Se on työskennellyt eri tasolla käyttäen erilaisia välineitä. Ensinnäkin se on tukenut avaruustutkimusta eurooppalaisen puiteohjelman avulla, joka koskee tutkimusta ja innovointia. Olemme sitä mieltä, että ohjelma on tähän mennessä tarjonnut erittäin hyödyllisiä tuloksia, varsinkin suhteessa Kopernikuksen ydinpalveluiden kehittämiseen samalla. Ne henkilöt, joita olemme haastatelleet, ottavat esille sen, että joitakin ominaisuuksia ohjelmissa voidaan parantaa, jotta ne olisivat paremmin räätälöityjä markkinoiden tarpeisiin. Toinen koskee lainsäädäntötointa. Voimme ajatella, että osa näistä on avaruuteen liittyviä asetuksia ja muita spektripolitiikka ja muut ovat tällaisia. Ja sitten meidän täytyy luoda riittävät ennakkoedellytykset, jotta voidaan luoda markkinat näille datalle. Muulla, muulla datalla on tärkeä vipuvaikutus. Se johtuu siitä, että se tieto, jota Galileo ja Copernicus tarjoavat, vie eteenpäin sellaista teknologiaa, jota hyödynnetään monilla osa-alueilla, jotka ovat tärkeitä geopolitiikassa. Kolmannen tyyppinen toimi on ollut tietoisuuden lisääminen kohdistetaan toiminta yrityksiin, kansalaisiin ja julkishallintoon. Tässä yhteydessä olemme ottaneet esille kolme eri toimintamallia Euroopan unionille. Poliittisella tasolla olemme ehdottaneet sitä, että Euroopan unionin koordinoivan roolia parannettaisiin tämä, jotta voitaisiin päästä yli avaruuskysymysten hallinnoinnista Euroopan unionissa, sillä avaruuspolitiikka Euroopan unionissa pohjautuu Euroopan avaruusviraston, Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden panostukseen. Eli me tarvitsemme parempaa, parempia ohjenuoria. Tämä mahdollistaisi sen, että saisimme aikaiseksi myös yhtenäisemmän lähestymistavan teollisuuspolitiikkamme. tarjonnan rajoitteiden parantamiseksi meidän täytyy parantaa tietojen saantia ja jakojärjestelmä tehdä siitä tehokkaampaa. Toiseksi meitä on tärkeää pyrkiä yhdistämään tutkimus- ja kehitysohjelmat elinkeinoelämälle annettavaan tukeen, jotta voitaisiin tukea sovellusten ja palveluiden markkinointia. Ja lopuksi sitten meidän täytyy katsoa niitä rajoitteita, joita tuolla kysyntäpuolella on. Ensinnäkin on tärkeää katsoa sitä, miksi julkisella puolella vastustetaan tällä vastahakoisen suhteessa muutokseen. Ja toinen mahdollisuus olisi käyttää niin sanottuja pehmeitä menetelmiä tämänkaltaisen datan hyödyntämiseen EU-jäsenvaltioiden julkisessa hallinnossa. Näin voidaan tehdä niin, että viitataan suoraan satelliittipohjaisen tietoon EUn toimialakohtaisissa politiikassa, direktiiveissä tai hyödyntämällä tätä dataa niin, että voidaan vaatia direktiivien noudattamista päätän esitykseni tähän. Kiitän teitä kaikkia tarkkaavaisuudesta ja ohjaan odottamaan kysymyksenne. Great, great. Kiitoksia. Todella hienoa. Saamme hyvin paljon tietää tästä kertomuksesta. Kiitos siitä. Nyt äh, innolla ryhdymme sitä tutkimaan syvällisemmin ja valmistaudumme sitä käyttämään myöskin jokapäiväisessä elämässämme, kun politiikkaa täällä teemme ja päätöksiä teemme. Pyytäisin, että kollega Joshinovski nyt esittää puheenvuoron. Olkaa hyvä, Joshinovski. Děkuji za tu zprávu, už nás tady mnoho nezůstalo. E, ja skra... Kiitoksia. Aivan lyhyesti vain. Aion puhua aivan lyhyesti vain ja esitän lyhyesti kaksi kysymystä. Galileo ja Kopernikus, kuten te sanoitte, ovat erittäin mielenkiintoinen tärkeä infrastruktuuri. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Sitten tulee ihan taatusti olemaan hyötyä meille. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Mitä tulee sirpaloitumiseen? Uskotteko te, että eikö olisi soveliasta hyötyä olemassa olevista mahdollisuuksista, jotka viitasin esimerkiksi turvallisuussääntöjen laatimiseen niin poispäin, Eikö tästä aservirastosta voisi olla hyötyä myöskin Kopernikuksen yhteydessä, koska sillä ei ole tällaisia infrastruktuureja ja turvaparametreja, jotka olisivat kuitenkin erittäin tärkeitä. Tärkeitä kuin Kopernikuksen yhteydessä, kuin Galileokin yhteydessä. Ja kun puhutaan Euroopasta, ja merkittävästä kilpailusta Saksaa, Venäjä tai kiinalaiset satelliitit ja näiden tämä kilpailu. Eikö nyt olisi mahdollista helpottaa pääsyä esimerkiksi Afrikan markkinoille, koska siellä olisi hienot markkinat Galileolle ja Kopernukselle. Siellä ne voisivat saada jalansia. Eikä kuinka stimuloidaan julkista sektoria? Tämän haluaisin kuulla teidän suultanne, suustanne. Entä sitten yksityisen sektorin kysyntä? Kuinka voitte tätä kommentoida? Ja myöskin näitä maan tarkkailutietoja, kuinka tätä voitaisiin käyttää hyväksi. Olen varma, että kysymyksiä tulee vielä paljonkin, mutta meidän täytyy kenties, kenties ensin paneutua tähän syvällisemmin. Uh, well, I will start with this last question on how... Niin, kiitos. Miten edistettäisiin tässä yksityistä sektoria? Galileo-palveluiden osalta suurilta osin yksityinen sektori on jo mukana, mutta manka, hankalampaa se omaa seurantajärjestelmien osalta, kun tämä on todella tuo julkista palvelua. Ja nyt nähdään, että ei ole oikein valmiutta maksaa tietyn tyyppisistä palveluista jos on, vaikka halutaan tietää säätiedot tai jotain muuta siitä, mikä liittyy omaan paikkaan, missä on. Eli pidetään tavallaan luonnollisena, että ilmaiseksi saadaan näitä palveluita, pidetään niitä itsestään selvinä. Tähän mennessä tämä on tällaista hyvin pientä markkinatoimintaa ja ihan aluksi esimerkiksi Google Earth-tyyppinen palvelu on jotenkin luonut tavallaan säännöt markkinoille ja Google toimii tavallaan niin, että se tarjoaa ilmaiseksi tietoa. Ihmiset ovat tottuneita siihen, että tietoa on ilmaiseksi tarjolla. No, siksi on niin haasteellista löytää tämän tyyppisille palveluille kaupallisia markkinoita markkinoita. Ja sitten pääsy muille markkinoille, Afrikan markkinoille esimerkiksi. Tämä on kysymys, jota emme ole tutkineet sinänsä, mutta tiedämme edellisestä kertomuksesta, joka on saatu Euroopan tasolla, on sellainen, antanut sellaista tietää, että eurooppalaiset yritykset ovat riippuvaisia viennistä, erityisesti kaupallisten palveluiden viennistä. Mitä pirstaloitumiseen tulee, en oikein ihan ymmärtänyt, puhutteko markkinoista vai hallinnoinnista tämän pirstaloitumisen järjestelmän osalta. Hallintojärjestelmässä, oikein niinkö? No, no, tuo on hyvin kiistanalainen kysymys käsittääkseni. Sitä on keskusteltu paljon. Galilean yhteydessä esimerkiksi on luotu virasto Prahassa on tämä satelliittivirasto, joka auttaa jotenkin edistämällä Galileaa Euroopan markkinoilla. Samantyyppistä ei Kopernikuksen osalta vielä ole. Ehkä se voisi olla yksi vaihtoehto. Ehkä sitä pitäisi vielä kehitellä. Kiitos. Well, thank you very much, madam. Kiitoksia paljon, Rova Del Ponte, teidän esityksestänne ja myöskin erittäin hyödyllisistä niin sen osalta, kuinka tässä kannattaa edetä poliitikkoina. Teillä oli kolme huomiotanne ja kolme huomiota myöskin lopuksi. Tämä on erittäin selkeä kieltä meille poliitikoille. Olen varma, että nämä tiedot on tämän käyttöön ja niitä hyödynnetään. Hyvät ystävät, Itren koordinaattorien kokouksesta tietoa, ainakin avustajillemme, ellei sitten kukaan muu halua kuunnella, mitä minä sanon. Mutta tämä on kuitenkin ylekin Itrek-valikunnan kokous. Niin kauan kuin yksikään Itren jäsen on paikallinen, niin tämä on Itren kokous ja minä istun täällä edessä. Joten uusi energiamarkkinasuunnittelu 17. maaliskuuta. Järjestetään tästä kuulemme erittäin tärkeä 17 maaliskuuta siis. Uusi energiamarkkinoiden malli. Sitten lausunnot ja että Siviili-ilmailua varten että ENF-ryhmä saa tämän hoitaakseen tämän asian. Lisäksi neljä muuta lainsäädäntöaloitetta. Kiertotalousdirektiivit jotka liittyvät romuautoihin, akkuihin ja niin poispäin ja niin poispäin. Aldelle menee tämä mietintö, kiertotalous, edelleenkin kyseessä, kaatopaikat. Alderyhmä hoitaa tämä kiertotalous, direktiivi, joka liittyy jätteisiin, SND-ryhmälle, kiertotalous, pakkaus ja pakkausjäte GUElle. Nyt te tiedätte kaikki, kaiken. Nyt teidät on ympätty tietoa täyteen ja seuraava kokous on 22. ja 23. päivä helmikuuta tänä vuonna tietystikin. 22. päivä iltapäivällä 23. päivä aamu ja iltapäivä. Helmikuun 22. ja 23. seuraava kokous. Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa.